Uh, well, good morning everybody. Um, a very, uh, warm... No niin, huomenta kaikille. Eli tänä kylmänä aamuna on hienoa nähdä näin monia paikalla. Toivottavasti kollegoita tulee vielä lisää paikalle. Mutta oli tärkeää nyt, että pääsimme aloittamaan, koska meillä on etuoikeus tänä aamuna, koska paikalla on komission jäsen Vivian Reding, joka vastaa oikeus- ja perusoikeuksista ja kansalaisuudesta, ja sitten jäsen John Daly, joka vastaa terveysasioista ja kuluttajapolitiikasta. Meillä on nyt siis kuuleminen, joka koskee tärkeää aihetta, eli kuluttaja-agenda 2014-2020, ja komission jäsenet Reding ja Dalli ovat jo työstämässä aihetta, ja odottelemme, että tämä strategiaehdotus tulee ja ehkä he kertoa vähän, koska se valmistuu. Ja sitten on vähän haastavampiakin aiheita tämänpäiväisessä keskustelussa, joita täytyy myöskin käsitellä. Kuten monet tietävät, tämä on nyt aloite, joka on ollut hyvin tärkeä tälle valiokunnalle. Eli Filides oli esittelijä meidän mietintömme osalta – sen osalta, mitä me haluaisimme saada kuluttaja-agendaan. Ja hän saa sitten puheenvuoron, kun olemme ensin kuulleet komission jäseniä. Komission jäsenet ovat täällä kello 10 asti. Ja myöskin paikalla on edustaja puheenjohtajavaltiosta Tanskasta, Jonas Bering Nisberg, joka on ollut hyvin paljon mukana tässä työssä jo paljon ennen Tanskan puheenjohtajakautta. kautta joten on hienoa, että neuvosto on myöskin edustettuna tänään. Ja pyydän, että hänkin käyttää puheenvuoron. Ja puheenjohtaja valtio haluaa kovasti edistää kuluttajapolitiikkaa. Meillä on maailman kuluttajapäivän konferenssi Kööpenhaminassa piakkoin. Eli ensin puheenvuoron saavat komission jäsenet Reding ja Dalli, sitten neuvoston edustaja, sitten kysymyksiä. Ja jos parlamentin jäseniä ei tule enempää paikalle, niin sitten voimme ottaa kysymyksiä muulta yleisöltä. Eli jos haluatte esittää kysymyksen, niin lähettäkää se meille paperille, paperille tänne puheenjohtajan pöydän taakse. Se on ehkä ainoa tapa sitten esittää kysymys. Ja sitten muistuttaisin vielä, ja toivotan tervetulleeksi internet-yleisömme, koska tämä kokoushan menee nettiin. Meillä on yhä enemmän kuulijoita internetissä. Tämä on meille hyvin tärkeää avoimuuden osalta, joten hyvää huomenta myöskin internetin kautta meitä kuunteleville. Ja jos haluatte palaut- antaa palautetta tästä kokouksesta, niin lähettäkää sähköposti Euroopan parlamenttiin, niin voimme sitten toimittaa eteenpäin teidän viestinne edustajille ja eri valiokunnille. Eli sitten Vivian Reding, te olette jo käyneet täällä monta kertaa. Mutta tervetuloa taas tähän kokoukseen ja pyytäisin, että pidätte alustuspuheenvuoron. Malcolm. Kiitos puheenjohtaja. Malcolm, hyvät naiset ja herrat. Kollegani John Daly ja minä itse olemme yhdessä ajamassa tätä kuluttajaa koskevaa toimintaohjelmaa, mutta annan kollega Johnin selittää yksityiskohtaisemmin siitä, mitä meillä on nyt tekeillä. Lyhyesti vain siitä, mitä meillä on nyt mielessä ja mitä me teemme tämän talouskriisin aikana. Hyvin tärkeää tämän kriisin aikana on, että pyritään parantamaan kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin, koska ainoastaan luottavaiset kuluttajat voivat kasvattaa kysyntää ja näin palauttaa talouden paremmalle tolalle. Sisämarkkinoilla on valtavaa potentiaalia, mutta tätä potentiaalia ei hyödynnetä niin hyvin kuin voitaisiin. Esimerkiksi rajat ylittävä online-kauppa mahdollistaa 60 prosenttia suuremman valinnanvaran ja 60 prosenttia, siis 60 prosenttia kansalaisista jättää tämän mahdollisuuden käyttämättä. Luultavasti siksi, että he eivät luota siihen, mitä tapahtuu, kun ostetaan rajat ylittävästi. Joten tämän luottamuksen rakentaminen on ykkösprioriteettimme. Ja kun ajattelen tätä prioriteettia, ajattelen totta kai digitaalisten tuotteiden tarjontaa. Sitä on tarjolla, se monipuolistaa elämämme, mutta monia ongelmia liittyy myöskin näihin tuotteisiin. Kuka teistä on klikannut pientä ruutua siellä näytöllä pohtimatta sen kummempaa, mihin ehtoihin suostuu, kun sinne yhden ruudun raksittaa. Kuka teistä ihan tarkkaan tietäisi, kenen puoleen kääntyä – jos teillä olisi valitettavaa, jos teillä joku epäonnistui, kun ostitte netistä jotain. Eli tämä sähköinen kauppa EUn sisällä vastaa vain alle 5 prosentista myyntiä. Ja useat kuluttajat kohtaavat ongelmia, kun käyttävät nettiä sähkö postia tai yhteisöohjelmia. Miten me voimme siis paremmin suojella lapsia ja muita haavoittuvaisia kuluttajia? Me kaikki tiedämme, että kuluttajalainsäädäntöä on paljon jo. Meillä on säännöt, joilla suojellaan kuluttajia, kun he solmivat sopimuksia tai kun heihin kohdistuu sopimattomia kaupallisia menettelyitä – me olemme jo sopineet uudesta kuluttajasuojadirektiivistä ja kun se on siirretty kansalliseen lainsäädäntöön, se vahvistaa edelleen nettiä käyttäviä kuluttajia. Esimerkiksi siinä puututaan siihen aikaan, jolla, jona voidaan vielä perua kauppa tai jolla voidaan kieltää piilokustannukset. Kuluttajilla ja yrityksillä on pian myös mahdollisuus – päästä eroon siitä, että sopimussäännöt ovat niin pirstaloituneet kautta Euroopan unionin. Voidaan jopa noudattaa yhteistä eurooppalaista oikeutta, johon liittyy paljon kuluttajan suojaa kautta Euroopan unionin. Tähän haluaisin lisätä vielä tuoreen hankkeen, nimittäin tietosuojauudistuspaketin, joka selkeästi vahvistaa kuluttajan käyttäjien tietosuojaoikeuksia, erityisesti netissä. Ja sitten matkailun alalla pitää varmasti myöskin päivittää lainsäädäntöä. Ajattelen erityisesti nyt pakettimatkoja koskevaa lainsäädäntöä, joka hyväksyttiin 90-luvulla. Me olemme nyt kuitenkin hyvin muuttuneessa maailmassa ja meidän pitää ottaa huomioon kuluttajat, jotka sähköisen kaupan kautta ostavat pakettimatkansa. Eli meidän täytyy nyt sopeuttaa lainsäädäntömme digitaaliseen aikaamme. Meidän pitää vahvistaa ja uudistaa yhteisön lainsäädäntö silloin, kun se on tarpeen, ja samalla vahvistettava sitä, että sääntöjä myös kunnioitetaan – kansalaisilla on oikeus tehokkaaseen, oikeudenmukaiseen oikeuteen kautta Euroopan unionin, koska ovat keskeisiä tekijöitä sisämarkkinoilla. Sisämarkkinoiden on tarjottava kuluttajille mahdollisuudet puolustaa omia oikeuksiaan, kuten kansalaisuudesta vastuussa olevana komission jäsenenä totta kai haluan huolehtia siitä, että kuluttajia suojellaan rajat ylittävässä kaupassa, kun ostetaan tuotteita kotona. Näiden sääntöjen on oltava tärkeitä ei ainoastaan paperilla, vaan tosiasiallisesti. Minun on tuettava kansallisia viranomaisia, jotka panevat lainsäädäntöä, josta on sovittu yhdessä. EUn lakia – on noudatettava jokaisessa jäsenvaltiossa. Herra puheenjohtaja Rain Malcolm, valiokunta täällä tietää valtavan hyvin sen, miten tärkeää on huolehtia lainsäädännön noudattamisesta ja haluaisin vakuuttaa teille kaikille, että komissio suhtautuu tässä rooliinsa hyvin vakavasti. Kiitos. Um, Kiitoksia. Tämä on ollut pitkäaikainen aihe työssämme. Ja kuten tiedätte, me olemme teettäneet tutkimuksia esimerkiksi epäreiluista kaupallisista käytänteistä. Joten kiitoksia tästä alustuksesta. Ja sitten puheenvuoron saa John Daly, ja hän kertoo omasta näkökulmastaan. Ja sen jälkeen neuvoston edustaja sitten avaamme keskustelun. Eli John, ole hyvä. Kiitoksia hyvin paljon, Malcolm. Hyvät jäsenet, komissari Reding, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja kuluttajansuojavaliokuntaa ja erityisesti sinua Malcolm siitä, että olette tämän kuulemisen kuluttaja-agendan liittyen järjestäneet. Tämä on hyvä tilaisuus järjestää keskustelua tänään parlamentissa. Komission työ, mitä tulee kuluttajapolitiikkaan, on ollut hyödyllistä ja hyödyttää tämän valiokunnan suuren työn tekemän työn kautta. Haluaisin lisätä, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa me etsimme hyvin paljon tulevaa tapaa edetä tämän mietinnön suhteen, mitä tulee kuluttajasuojeluun. Tiedän, että monet esittelijät ovat tänään täällä puhujina, mitä tulee tämän valiokunnan mietintöön ja olen hyvin kiitollinen heidän työstään. Olen varma, että puhun kaikkien puolesta, kun sanon, että odotan tämän päivän keskusteluja hyvin innokkaasti. Se tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen lisä tämän kuluttaja-agendan valmisteluun. Haluaisin sanoa muutamia sanoja siitä, kuinka näin ideaalisenassa tilanteessa tulevan kuluttaja-agendan. Näen sen tapana saavuttaa päämäärä – Päämääränä on se, että Euroopan unioni voisi parhaissa mahdollisissa puitteissa suojella kuluttajia. Minulle kuluttajan tilanteen vahvistaminen ei ole vain mikään hokema, se on puitteisto, osa sääntöjä ja mekanismeja, joka tekee mahdolliseksi yli 500 miljoonalle kuluttajalle toimia järkevästi ja tehokkaasti markkinoilla. Tarkoituksena on lisätä kuluttajan luottamusta niin, että heillä olisi mahdollisia hyviä perusteita tehdä päätöksiä markkinoilla. Tämä tulee lisäämään luottamusta talouteen. Kuten neuvosto hiljattain totesi, luottamus on kasvun perusta. Tämän vuoksi minä uskon, että me tarvitsemme strategista näkökulmaa, mitä tulee kuluttajapolitiikkaan tulevina vuosina. Tämä on tapa päästä Eurooppa 2020 strategian päämääriin, mitä tulee kasvuun. Meidän tarkoituksemme on vahvistaa kuluttajaa tämän termin hyvin laajassa merkityksessä ja asettaa heidät sisämarkkinoiden ytimeen. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajan pitäisi voida osallistua aktiivisesti markkinoilla ja heillä pitäisi olla mahdollisuus tehdä valintoja. Meidän pitäisi vahvistaa tätä mahdollisuutta, kasvattaa kasvumahdollisuuksia ja parantaa luottamusta. Tämä tulee myöskin uusia yrityksiä tukemaan tekemään mahdolliseksi reilun kilpailun markkinoilla. Kuluttaja-agendan pitäisi olla yhtenäväinen kaiken kattava politiikka, mitä tulee kuluttajan tilanteeseen. Meillä on jo olemassa olevia sekä sektoriallisia että yleisiä poliittisia säätelyjä, mutta monen tahoinen säätely saattaa aiheuttaa sirpaloitumista. Mitä tulee rakenteeseen, uskon, että kuluttaja pitäisi rakentua neljän pilarin varaan. Ne kattavat koko nykyaikaisen kuluttajapolitiikan. Näistä politiikan pilareista tullaan keskustelemaan tänään myöhemmin. Aluksi meidän pitäisi varmistaa tuotteiden turvallisuus, palveluiden, ruokatuotteiden. Tämä on perusta. Turvallisuus on kaiken perusta tulevan tuoteturvallisuusdirektiivin puotteissa meidän päämäärämme on parantaa säätelypuitteistoa niin, että markkinat voivat olla vielä tehokkaampia. Meidän pitää myös vastata globalisaation haasteisiin muuttuvassa tilanteessa ja tarkastella, kuinka voisimme parhaiten lähestyä tuoteturvallisuuskysymystä. Toisekseen kuluttajilla pitää olla valtaa tehdä päätöksiä ja heillä pitää olla myöskin riittävää tietoa, jota he voivat hyvin käsitellä. Markkinat ovat hyvin monimutkaiset ja tämä vaatii sitä, että meillä on läpinäkyvyyttä ja oikeaa tietoa. Ja että ne tahot, joiden puoleen kuluttajat kääntyvät etsiessään tietoa, ovat tasapuolisia. Tulevat huomisen kuluttajat, nuoret, heidän kouluttamisensa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jos me haluamme, että heillä on riittävää tietoa pitkällä aikavälillä. Meidän TARA-arviointimme jälkeen me tulemme nyt lähestymään koulutuskysymyksiä ja olemaan yhteydessä kansallisten toimijoiden kanssa hyvin tiheästi, jotta voisimme vaihtaa parhaita käytänteitä. Kuluttajajärjestöillä on hyvin tärkeä rooli tässä työssä ja me tulemme olemaan heihin yhteydessä. Kuluttajajärjestöjen profiilia pitää nostaa, jotta ne olisivat näkyvämpiä ja paremmin tunnettuja. Vahvan kuluttaja-äänen tukeminen myöskin politiikan laatimisessa sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla vaatii sitä, että kuluttajajärjestöjen roolia vahvistetaan monissa jäsenmaissa. Kolmannekseen vahvojen kuluttajaoikeuksien tukeminen myöskin eri sektoripolitiikoissa. Tätä me olemme tuoneet esiin. Esimerkiksi pankkisektorilla on ongelmia, mitä tulee kuluttajatilanteeseen. Puutteita läpinäkyvyydessä on ja ponnistelut tässä suhteessa eivät ole olleet riittäviä. Nyt me jatkamme tätä työtä. Vivian toi esiin jo monia lainsäädännöllisiä toimia tällä alueella, jotka myöskin tulevat liittymään tähän kuluttaja-agendaan. Neljänneksi meidän täytyy varmistaa, että meidän kuluttajaa tukeva puisteistomme toteutetaan. Kuluttajien pitäisi saada mahdollisimman nopeasti mahdollisuus tehdä valitus, jos jotakin menee vikaan. Sovittelu, myöskin mitä tulee online-kauppaan, liittyy tähän meidän täytyy yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa vahvistaa kuluttajan oikeuksia, jotta epäreilut kaupan tekijät poistuvat markkinoilta. Tämä on hyvin tärkeä asia sekä yrityksille että kuluttajille. Ja aikana, jona kansallisilla viranomaisilla on hyvin paljon paineita, meidän täytyy pyrkiä tekemään enemmän vähemmin resurssein. Meidän täytyy parantaa meidän verkostomme toimintaa ja tehokkuutta eurooppalaiset kuluttajakeskukset, jotka toimivat rajojen yli, liittyvät tähän. Samaan aikaan meidän täytyy ottaa huomioon suuria haasteita, jotka nousevat, mitä tulee kuluttajapolitiikkaan. Meidän täytyy myöskin pyrkiä kehittämään kestävämpää kulutustapaa. Tällainen kestävä kulutus päätös, sen pitäisi olla helppo päätös kuluttajalle. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään esimerkiksi ruoan tuhlausta, ja tässä kuluttajat ovat hyvin tärkeitä. Ilman heitä me emme voi toimia. Meillä on hyvin suuria haasteita, esimerkiksi talouskriisin liittyen ja myöskin uusiin teknologioihin liittyen. Nämä ovat vaikeita asioita käsitellä, mutta meidän täytyy varmistaa molemmat se horisontaalisessa kuluttajapolitiikassa, ja tässä avaimena on se, että haavoittuvaiset kuluttajat otetaan oikein huomioon. Yhteenvetona haluaisin sanoa, että minulle kuluttajapolitiikka on välttämätöntä. Se tekee mahdolliseksi määritellä kuluttajaa tukevat välttämättömät säännöt ja tu- samalla se auttaa tukemaan kasvua terveellä tavalla. Turvallisuus, koulutus, tieto, oikeudet ja niiden toimeenpano ovat tässä tärkeitä. Minä uskon, että vahva kuluttajapolitiikka, joka perustuu tietoon, voi ja tulee tekemään suuren muutoksen, kun haluamme parantaa kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin, ja se tulee olemaan meille välttämätöntä, kun haluamme luoda kasvua, joten me tällä hetkellä niin kovasti tarvitsemme. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia John siitä, että hyvin selkeästi puhuit näistä avainkohdista, joita odottelemme sitten kuluttaja-agendaan. Ja myöskin kerroit näistä myöhemmistä konferensseista näin selkeästi, ja tästä on meille kyllä apua. Kiitoksia, ja minun olisi pitänyt jo huomauttaa, että julkaisimme tämän oman tutkimuksen, joka koskee kuluttajien haavoittuvuutta, ja tämä julkaistiin eilen, eli hyvän aikaan. Ja myöskin täällä on Peres, joka on esittelijä haavoittuvien kuluttajien osalta. Ja sitten aluksi vielä puheenvuoron saa Schönenberg Isberg, Tanskan suurlähettiläs. Ja sen jälkeen sitten voidaan esittää kysymyksiä. Eli nyt voimme avata puhujalistan parlamentin edustajille. Ja jos on sitten vielä aikaa muilta, niin he voivat lähettää kysymyksen kysymyksensä tänne eteen, niin katsotaan jääkö niille aikaa. Eli suurlähettiläs, olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia Euroopan parlamentille ja komissiolle siitä, että puheenjohtajavaltio Tanska on kutsuttu tähän konferenssiin. Ja kiitoksia myöskin lämpimistä tervetulia sanoista. Puheenjohtajavaltio Tanska pitää erittäin tärkeänä kuluttaja-asioita näinä kuutena kuukautena, jolloin olemme neuvoston puheenjohtajana. Työohjelmamme seuraavan kuuden kuukauden ajaksi neuvostossa on nimeltään Eurooppa töissä. Ja siihen liittyy myöskin turvallinen Eurooppa ja dynaaminen Eurooppa. Ja nehän erittäin hyvin sopivat näihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka liittyvät kuluttajakysymyksiin. Me odottelemme nyt strategiaa ja tämänhetkinen strategia kuluttaja-asioissa on erittäin hyvä pohja jatkaa strategista työtä ja suunnittelua, samoin kuin monet puheenvuorot esimerkiksi tästä valiokunnasta Gregin Heidin mietinnöt, Schaldemosen mietintö tuoteturvallisuudesta. Täällä on paljon mietintöjä, jotka varmastikin innoittavat ei pelkästään komissiota, kun se tekee ehdotuksia strategiasta, mutta myöskin neuvostoa, kun se työstää näitä kysymyksiä. No sitten se, mistä komission jäsen Dalli puhui, haluaisin myöskin korostaa, että neuvosto katsoo, että kaksi avainkäsitettä kuluttaja-asioissa ovat kuluttajien luottamus ja kuluttajien oikeudet. Tässä puhutaan tavoitteista ja keinoista. Eli keinoista luoda kasvua ja parantaa kuluttajien olosuhteita ja myöskin yritysten olosuhteita. Ja myöskin tarvitaan indikaattoreita sen suhteen, miten olemme onnistuneet. Me tarvitsemme tietoa näistä käsitteistä. Niitä täytyy mitata ja arvioida ja katsoa, onko EU oikealla raiteella. Ottaisin esiin kaksi konkreettista painopistealuetta lainsäädäntökysymyksissä, jotka liittyvät kuluttaja-asioihin Tanskan puheenjohtajuuskaudella. Ensinnäkin kuluttajaohjelma ja toiseksi vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt ja internettiin liittyvät riidanratkaisumenettelyt. Kuluttajaohjelma kuuluu monivuotisiin rahoitusnäkymiin, joten tätä asiaa ei saada hoidettua Tanskan kaudella, mutta toivottavasti ainakin jäsenvaltioiden kesken saadaan sopu seuraavan kuuden kuukauden aikana tästä hyvin tärkeästä ohjelmasta. Se ei välttämättä sisällä hyvin kovasti varoja, kun katsotaan näitä valtavia lukemia kokonaistalousarviossa ja rahoitusnäkymissä, mutta tämä on tärkeä hanke, jolla voidaan lisätä tiedonsaantia, parantaa tietoa haasteista ja näin kansalaisyhteiskunta ja kuluttajat saavat lisää valtaa. Tämä on hanke, jota me työstämme ja yritämme saada siitä aikaan sovun. Ja sitten seuraavat puheenjohtajavaltiot, esimerkiksi Kypros, sitten jatkaa työtä ja yrittää saada asiasta aikaan sovun. Sitten toiseksi konkreettinen lainsäädäntöaskel kohti parempaa täytäntöönpanoa, paremmat oikaisumenetelmät, vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ja internetin riidanratkaisumenettelyt. Tämä ei liity pelkästään kanteisiin ja oikeuksiin, mutta tämä saattaa olla hyvin merkittävä panos tässä asiassa, joten on hyvä, että tämä on yksi näistä 12 avaintoimesta, sisämarkkinapaketissa. Ja hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat myöskin korostaneet hyvin hiljattain, ihan tammikuun lopussa viimeksi, että he toivovat, että näitä ehdotuksia voitaisiin toteuttaa kesäkuun loppuun mennessä tänä vuonna. Se on hyvin kunnianhimoinen tavoite, mutta olen jo ollut yhteydessä esittelijöihin, Grekkiin ja tunnon Horsteinin. Ja vaikuttaa siltä, että se on mahdollista, jos teemme kovasti työtä ja saamme aikaan sopimuksen näistä kahdesta ehdotuksesta. Me olemme valmiita toimimaan näin komission avulla. Ja ne ovat hyvin lupaavia. Ehdotukset eivät sisällä mitään uusia eurooppalaisia rakenteita, vaan ne pohjautuvat olemassa oleville mahdollisuuksille kuluttajien kannalta saada ratkaisuja riitoihin esimerkiksi kauppiaiden kanssa, ja niitä voidaan sitten ehkä laajentaa kansalliselle tasolle. Eli me kunnioitamme eri jäsenvaltioiden välisiä eroja, ja tiedonsaanti näistä mahdollisuuksista helpottuu, kun on yhteisiä foorumeita internetissä. Meillä on siis hyvin paljon konkreettista lainsäädäntötyötä tehtävänä neuvostossa ja parlamentissa. Ehdotukset eivät liity pelkästään kuluttajien oikeuksiin, vaan myöskin siihen, että voidaan taata kasvu ja käyttää hyväksi kaikki potentiaali digitaalisilla sisämarkkinoilla. Ja puheenjohtajavaltiona teemme parhaamme, jotta voimme luoda dynaamista ja turvallista Eurooppaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja komission ehdotusten pohjalta. Kiitos. Thank you uh, very much. Kiitoksia kaikille kolmelle puhujalle. Nyt meillä on hiukan aikaa kysymyksille, koska meidän täytyy päättää hiukan ennen kymmentä, jotta vieraamme voivat lähteä muihin sitoumuksiinsa. Ensin Rapti saa puheenvuoron. Eli voitte esittää ensimmäisen kysymyksen ja sitten... Eli puhujalista on nyt avattu, jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron. Ja sidosryhmät, jotka haluavat myöskin käyttää puheenvuoron, voitte lähettää viestin tänne puheenjohtajan pöydän taakse, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Paljon kiitoksia. Haluaisin tervehtiä tämän aamuisia vieraitamme. On hienoa, että saadaan uusi päivitys. En kuullut komission jäsen Redingin alustusta ihan alusta asti valitettavasti, mutta haluaisin lyhyesti puhua siitä, mikä on täällä aiheena, siis kuluttajat ja sitten tilanne tuolla ulkomaailmassa. Kun tulin Kreikasta – Eilen ja tänään aamulla itse asiassa nähtiin, että päätökset hyvin tiukoista säästötoimista ovat Kreikassa esillä ja tämä varmasti lisää kuluttajien tietoisuutta, kun joutuu elämään hyvin tarkasti rahansa kanssa, niin silloin miettii tarkkaan ennen kuin ostaa jotain. Ja silloin esimerkiksi saattaa hyvin huomata, milloin tuote saattaa olla viallinen. Komission jäsen Dali puhui vaihtoehtoisista riitojenratkaisumenettelyistä. En kuullut erityistä viittausta näihin ryhmäkannekysymyksiin. Ryhmäkanne mielestäni vähentää kustannuksia kuluttajien kannalta – ja kuluttajathan ovat näinä vaikeina taloudellisina aikoina kovan paineen alla kuitenkin, joten tämä asia on ollut täällä esillä parlamentissa ja toimielimissä pitkän aikaa. Tämän aikaa sitten hyväksyttiin Leenen mietintö oikeudellisten asioiden valiokunnasta. Ja haluaisin kuulla, onko tämäkin tietynlainen prioriteetti työssänne. Mutta joka tapauksessa teidän toimintanne on hyvin tervetullutta kuluttajien joukossa kaikkialla Euroopassa. Kiitos. John Dali too. Ehkä Dali voi vastata tähän ja sitten Reding myöskin kommentoi tätä. Mitä tulee vaihtoehtoiseen riidaratkaisuun, nyt se on ottanut ensimmäisiä askeliaan. Tähän tiedätte tämän, että me liittäisimme tämän myöskin äh, verkossa tapahtuneisiin ostoksiin liittyviin kiistoihin. Me olemme siis etenemässä tässä asiassa ja pääsemme nyt ainakin minimistandarditasolle. Olemme pääsemässä, mitä tulee vaihtoehtoiseen riidanratkaisuun. Sitten lainsäädännöllinen puitteisto eri jäsenmaissa. Tehän tiedätte, että tämä on valtava työ, kun haluamme sovittaa yhteen erilaiset järjestelmät, joita eri maissa on, mutta uskon, että me ohjatamme erittäin hyvää järjestelmää, jotta meillä olisi yhteisiä nimittäjiä, mitä tulee vaihtoehtoiseen riidaratkaisuun kansallisten järjestelmien lisäksi. Ja me ajamme tätä eteenpäin. Myöskin me tulee digitaaliagendaan ja digitaalisiin markkinoihin. Tämä on jotakin, mitä me haluaisimme ajaa eteenpäin. Me arvioimme, että jos saamme kasvatettuja digitaalista markkinaa nykyisistä pienistä luvuista noin 15 prosenttiin, kuten Reding tässä mainitsi, kuluttajat voisivat kuluttaa noin 150 miljardia näillä markkinoilla. Me olemme hyvin luottavaisia me haluaisimme helpottaa prosessia, jotta kuluttajat voisivat käyttää missä tahansa maassa oikeanlaista sopivaa vaihtoehtoista riidanratkaisua. Tämä tulee olemaan rajat ylittävää toimintaa ja tämän vuoksi kuluttajan pitäisi pystyä tekemään tällainen pyyntö missä tahansa maassa, missä he ovat verkon kautta ostaneet tavaroita ja he eivät ole sitten tyytyväisiä, niin me olemme tässä komissaari Redingin ja Almunian kanssa tekemässä töitä, jotta pääsemme eteenpäin tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Niin sen lisäksi, lisäksi mitä Dali sanoi. Pitää paikkansa, että vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt säästävät aikaa ja rahaa. Tutkimus on osoittanut, että aika, joka haaskataan, kun ei käytetä sovittelumenettelyä on jopa 400 ylimääräistä päivää. Ja kustannukset ovat 30 000 eurosta lähtien per tapaus. Eli on hyvä, että kollegani Dalli on ottanut nämä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt esille. Ja teidän tulisi tietää, että meillä on sovitteludirektiivi. Ja sovittelu direktiiviä tulisi panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Ja näin on ollut jo toukokuussa 2011 lähtien. Ja olemme katsoneet, miten sitä on pantu täytäntöön tähän mennessä. Ja olemme huomanneet, että joissain jäsenvaltioissa hallitukset ovat käyttäneet sovitteludirektiiviä ei pelkästään rajat ylittävissä tapauksissa, vaan myöskin maan sisäisissä tapauksissa, mikä on erittäin hienoa. Joissain jäsenvaltioissa on käytetty sovittelua sitovasti silloin, kun se sopii riidan luonteeseen tai sitten rahakannustimin tai sanktioihin. Ja toiset käyttävät niitä sekä sisäisesti että rajat ylittäen. Viisi valtiota ei vielä ole tästä ilmoittanut komissiolle, joten meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme käynnistää rikkomusmenettelyn, mutta yritämme sitä ennen kannustaa jäsenvaltioita hoitamaan velvollisuutensa, koska tarkoituksena ei ole viedä jotakuta tuomioistuimeen, vaan tarkoituksena on ratkaista ongelmia ennen kuin joudutaan tuomioistuimeen. Ja nämä viisi puuttuvaa jäsenvaltiota ovat nyt käynnistäneet nämä prosessit, joten kannustan heitä jatkamaan. Sitten joukkokanteesta on kolme komission jäsentä, kuten John totesi, Reding, Dali ja Almunia, jotka yhdessä työstävät tätä aihetta. Me olemme saaneet kirjeen puheenjohtaja Leeneltä, jossa pyydetään, että puheenjohtaja Barroso – viivyttäisi työtämme, kunnes parlamentti on ottanut kantaa. No nyt parlamentti on ottanut asiaan kantaa, ja me otamme tietysti huomioon sen, mitä parlamentti on todennut. Se taisi olla viime viikolla tai pari viikkoa sitten, mutta joka tapauksessa nyt meillä on Euroopan parlamentin päätösasema, josta on äänestetty, ja se on erittäin tärkeä osa työtämme. Euroopan parlamentti haluaa horisontaalisen välineen. Olemme kuulleet tämän viestin ja nämä kolme komission jäsentä syventyvät tähän työhön ja tekevät sitten julkilausuman piakkoin. Komission työohjelmassa vuonna 2012 on mukana myöskin toimia liittyen joukkokanteeseen. Uh, Kiitoksia. Täällä myöskin yleisö nyt osallistunut tähän keskusteluun. Ja nyt pyytäisin lyhyitä kommentteja kollegoilta, mutta myöskin kolmelta vierailta. Eli Trianta Filides kohta, mutta luen vielä tämän listan, että kaikki tietävät, ketkä ovat listalla. Eli jos voisit ihan lyhyesti esittää kysymyksenne, niin sitten vieraamme voivat vastata näihin. Meillä on siis kymmenen asti aikaan. Triantafilidis, Schwab, siis ihan lyhyitä kysymyksiä. Ja sitten Evangeli Kekeleki, joka, jonka tunnen ja joka on talous- ja sosiaalikomiteasta. Tervetuloa. Ja sitten Henriksen Ruotsin kuluttajaliitosta ja Kikarelli Italian kuluttajajärjestöstä. Eli kaikki he saavat puheenvuoron. He voivat esittää sitten lyhyitä kysymyksiä. Eli Trianta Filides ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puhujia ja onnitella komission jäseniä siitä, että he korostavat tarvetta parantaa kuluttajien luottamusta rajat ylittävään kauppaan, online-kauppaan ja kuluttajien oikeuksien vahvistamiseen. Kuluttajan oikeuksien vahvistaminen, tuoteturvallisuus, tietoon pääsy, ne ovat asioita, joissa minulla on kysymys. Komissiolta tulee hyvin paljon aloitteita näihin asioihin liittyen kuluttajat 2020, uusi agenda 2020. Minä pohdin, onko tämä täysin väistämätöntä. Voisiko meillä olla enemmän koordinaatiota, jotta meille ja muillekin olisi helpompaa käsitellä näitä asioita? Kiitos, Ten Schwab. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ensin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Varapuheenjohtaja Reding, eilen Bulgarian ja Romanian osalta sanottiin, että siellä oikeuslaitokset eivät toimi riittävän hyvin, ja jos me analysoimme kuluttajan oikeuksia Euroopassa, niin varmasti myöskin tuomioistuimet, oikeuslaitokset pitää ottaa täällä pohdinnan kohteeksi. Voisitteko ihan lyhyesti arvioida sitä, miten kuluttajaoikeudet toteutuvat, toteutuvat sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa oikeuslaitokset eivät toimi aivan parhaalla mahdollisella tapaa? Kiitos. uh, Mrs. Kiitoksia sitten Kekelikin. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω μία ερώτηση για την uh, κυρία Ρέντι. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on kysymys komission jäsen Redingille. Alustuksessanne puhuitte uudesta komission ehdotuksesta liittyen lainsäädäntöön myynnin osalta. Ja sanoitte, että tällä tarkoituksena on suojella kuluttajia. Tiedättekö, että monissa jäsenvaltioissa tämä suoja on nyt heikentynyt ja jäsenvaltiot joutuvat vähentämään kuluttajan suojaa jotta ne pystyisivät täysin harmonisoimaan lainsäädäntönsä tähän komission ehdotukseen. Itse olen kreikkalainen ja meillä on suuria ongelmia ta- esimerkiksi takeiden osalta silloin, kun kyseessä on viallinen tuote ja myöskin sopimusehtojen osalta, koska Kreikan on heikennettävä omaa lainsäädäntöään. Ja tiedättekö, millaisia ongelmia meillä on ja teettekö tälle jotain? Very much. Uh, Mr. Kiitoksia sitten Henriksen. Thank you for this opportunity. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Minä puhun molemmille komission jäsenille. Tämä liittyy erittäin hyvään aloitteeseen, joka on tehty perinteisillä työaloilla, joilla komissio on ollut hyvin tehokas. Mutta nyt maailmassa on uusia haasteita, Ne tulee kestävään kulutukseen. Minä tiedustelisin molemmilta komission jäseniltä, kuinka te aiotte konkreettisesti ottaa kestävän kulutuksen mukaan tähän uuteen kuluttaja-agendaan, sillä uskon, että nyt olisi aika, kun ajattelemme ympäristöllisiä ja taloudellisia haasteita, luoda tällainen kuluttaja-agenda, joka käsittelee myöskin kestävän kulutuksen kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia, olet hyviä kysymyksiä. Ja, ja sitten vielä Sikarelli. Buongiorno, grazie. Per... Huomenta ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan. Minä haluaisin korostaa oman järjestöni kantaa liittyen strategiaan, joka on mukana kuluttajastrategiassa – eli suora osallistuminen ja oikeuksien valvonta. Ja tämä on mahdollista vain, mikäli vahvistetaan kuluttajajärjestöjä. Eli kysymykseni on, voisiko mahdollisesti kertoa vähän yksityiskohtaisemmin siitä tuesta, jota annetaan kuluttajajärjestöille. Ja sitten kun puhutaan oikeuden saatavuudesta, voitaisiin miettiä myöskin välineitä, joilla helpotetaan oikeuden saamista – näiden järjestöjen osalta. Eli millä tavalla voidaan ryhtyä toimiin, jotka liittyvät oikeuskäytäntöön, joka olisi vahvempi ja laajempi kuluttajakysymyksissä. Ja sitten näissä tukitoimissa siellä voisi olla mukana myöskin toimintoja, ei pelkästään koulutusta näiden järjestöjen osalta, vaan myöskin tukitoimia, joilla autetaan oikeudellisia ja ei-oikeudellisia toimia eri jäsenvaltioissa. Kiitos. Uh, Kiitoksia näistä kysymyksistä ja John Daly vastaa ensin, sen jälkeen Reading ja sitten myöskin suurlähettiläs saa mahdollisuuden vastata. Eli John, ole hyvä. Niin, Haluaisin vastata muutamaan esitettyyn kysymykseen. Ensinnäkin tuohon, että aloitteita ja ohjelmia on niin paljon tietenkin järjestelmissä, joita meillä Euroopassa on, on erityisiä kysymyksiä, joihin on puututtava tiettyjen kohdennettujen toimien kautta, kun puhutaan kuluttajaohjelmasta esimerkiksi. Niin se luo puitteet, joiden kautta voidaan toteuttaa kaikkia toimia, kuluttajien toimintaohjelmaa ja niin edelleen. Eli on välttämätöntä käydä läpi ensin tämä, jotta nähdään, että rahoitus, rakenne ja oikeusperusta on kunnossa, jotta voidaan lähteä niihin toimiin, joita tarvitaan, jotta päästään tavoitteisiin, jotka esitetään kuluttajien toimintaohjelmassa. Joskus tässä syntyy sekaannusta myös minulla, koska välineitä on käytössämme niin paljon. Mutta nämä kaikki on saatava paikalleen, jotta todella voidaan huolehtia tehokkuudesta. Kestävyys. Edustaja Rapti kysyi tätä ja viimeinen kysyjä myös, jos ajatellaan niitä säästötoimia ja sitä sosiaalista painetta, joka kohdistuu kuluttajiin, niin uskoisin, että tämä kestävyyskysymys tulee yhä tärkeämmäksi. Meidän täytyy huolehtia edelleen siitä, että kuluttajilla on kaikki tarvittavat välineet, jotka mahdollistavat kestävien päätösten tekemisen, ei ainoastaan ajatellen ympäristöä, ei ainoastaan, jotta voidaan vähentää jätettä, mutta kestävyyttä myös budjettien osalta. Se on hyvin tärkeä aihe tänä päivänä. Meidän pitää todella elää varojemme mukaan. Siksi pitää tehdä mahdollisimman hyvät päätökset markkinoilla siitä, mitä ostetaan vastaamaan omiin tarpeisiin. Ja tässä todella on tärkeää saada luotettavaa tietoa. Lisäksi on tärkeää jatkuvasti myös valistaa kuluttajia siinä, miten tätä tietoa voidaan käyttää. Yksi tärkeä askel, joka on saatu, on juuri koko tässä kysymyksessä, mitä tietoa kuluttajille annetaan – pakkausmerkinnät ja niin edelleen, mutta meidän ei pitäisi päättää työtämme tähän. Meidän pitäisi myöskin kertoa kuluttajille, miten tätä tietoa voidaan käyttää mahdollisimman hyvällä tavalla juuri kuluttajan tarpeisiin, kun kuluttajan tarpeet tietenkin vaihtelevat. Tällaisia asioita me pohdimme komissiossa ja teidän avullanne. Ennen muuta Euroopan parlamentin tuella voimme jatkaa tätä työtä. Kuluttajajärjestöistä sitten. Me pyrimme ennen kaikkea kasvattamaan kuluttajajärjestöjen kapasiteettia eri jäsenvaltioissa. Minä käyn paljon jäsenvaltioissa ja tapaan kuluttajajärjestöjen edustajia ja ymmärrämme, että eri järjestöt voivat saada ja tarjota erilaista tukea. Joitain on tuettava enemmän, joitain vähemmän, mutta joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että – kuluttajilla on myös omat äänitorvensa jäsenvaltioissa. Oikaisu- ja riidanratkaisukysymyksissä pohdimme sitä, miten kuluttajien järjestöt voivat tässä prosessissa olla mukana. Uskoaksemme tämä voisi olla – panos oikeaan suuntaan, jotta kuluttajajärjestöt saisivat vähän enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Joissain maissa näin jo tehdään. Ja tätä voidaan pyrkiä nyt ajamaan. Kuluttajajärjestöt, kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kaikkialla, ei ainoastaan siksi, että saadaan oikeanlaista tilanteen valvontaa, mutta myös siksi, että jäsenvaltioille ja meille, politiikan tekijöille, annetaan palautetta, jonka pohjalta voimme päätöksiämme tehdä. Kiitos. Well, you might not know me so well in this committee here as you know me now. Et ehkä tunne minua täällä niin hyvin kuin muissa valiokunnissa, mutta periaatteessa tilanteessa. Minä en ole sen tyyppinen komission jäsen, joka haluaisi tehdä paljon raportteja. Minä mieluiten haluaisin konkreettista todellista lainsäädäntöä. Minä haluan nähdä, missä ongelma on ja mikä sen ratkaisu on. On kaksi kysymystä, mitä tulee oikeuteen. On itse asiassa totta, että jos on jokin alue Euroopan unionissa, jolla oikeusjärjestelmä ei toimi, siihen liittyy myöskin toimimaton talous, sillä investoijat eivät tällaisiin alueisiin luota, eivätkä kuluttajat. Tämä on juuri se syy, miksi me olemme kaikissa jäsenmaissa puuttuneet siihen, että oikeusjärjestelmissä on ollut puutteita, kun niin on ollut. Ja kuten tässä todettiin hyvin selkeästi, on muutamia jäsenmaita, joissa oikeusjärjestelmää tarkkaillaan, Bulgariassa ja Romaniassa, mutta myöskin on jotakin, mitä te ette ehkä tiedäkään. Meidän jäsenmaissamme, joissa on hyvin suuria taloudellisia ongelmia, me olemme tuoneet oikeudellisia asiantuntijoita mukaan uudelleen rakentamaan oikeusjärjestelmää. Näin tapahtuu Kreikassa, Irlannissa ja Portugalissa. Eli me olemme todella alkaneet lähettämään ihmisiä myöskin Italiaan nyt paikalle. On erittäin tärkeää, että siviilioikeus toimii ellei siviilioikeus toimi, mitään oikeudellista varmuutta ei ole eikä yhteiskunta voi toimia. Tästä ei paljon puhuta uutisissa, mutta näin tapahtuu. Sitten ehkäpä et ole vielä kuulleet tätä, mutta ensimmäistä kertaa koskaan tärkeässä eurooppalaisessa lainsäädännössä kuluttajajärjestöille on luotu mahdollisuus mennä tuomioistuimeen edustamaan kuluttajia. Tämä on uudessa tietosuojadirektiivissä. Tämä ei ole valtava raportti, mutta tämä on konkreettinen toimi. Kuluttajajärjestöt voivat auttaa kuluttajaa turvaamaan oikeutensa. Sitten, mitä tulee eurooppalaiseen kauppaoikeuteen, minä olen harvoin kuullut niin paljon vääriä väittämiä ja väärää tietoa kuin tämän lainsäädännön yhteydessä. Jos rouva Kekeleki olisi oikeassa, tämähän olisi erittäin huonoa lainsäädäntöä, mutta onneksi näin ei ole. Tämä lainsäädäntö ei puutu kansalliseen tilanteeseen. Hyvin tarkasti se on rajattu vain rajat ylittävään toimintaan. Tässä on ongelmia, sillä vain 6 prosenttia kuluttajista uskaltaa ostaa rajat ylittäen. He nimittäin eivät luota oikeuksiinsa naapurimaissa. Tässä meillä oli mahdollisuus Me halusimme tuoda mahdollisuuden kuluttajille valita tämä uusi järjestelmä, mutta vain jos he niin haluavat, kun he ryhtyvät rajat ylittävän kauppaan. Mitä tulee kuluttajanoikeusdirektiiviin? Se on otettu tähän uuteen säätelyyn mukaan, mutta kuluttajanoikeusdirektiivi toimii vain kolmen kohdan suhteen 18 kohdasta, mitä tässä uudessa säätelyssä on. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajansuojadirektiivi on paljon suppeampi. Esimerkiksi mitä tulee viallisiin tuotteisiin ja aikaan, joka kuluttajalla on purkaa tekemänsä sopimus. Eli minä nyt ehdottaisin, että ihmiset lukisivat tarkasti sen, mitä on käsittelyssä, eivätkä lukisi vain sitä, mitä medioissa sanotaan. Uh, no niin, meillä nyt ei ole enää aikaa ottaa kysymyksiä, mutta täällä oli vielä kolme kysymystä, eli siis meillä ikävä kyllä ei ole nyt aikaa. Uh, I'm sorry, but I have... Anteeksi, mutta minun on sanottava, Reding, että minä olen kyllä tutustunut tähän ehdotukseen. Minä olen tutustunut siihen tarkkaan. Ja siellä sanotaan jossain, että jäsenvaltiot voivat vapaasti sisällyttää tämän vapaaehtoisen tekstin lainsäädäntöönsä. Toinen seikka on se, että kun kuluttaja hyväksyy tämän vaihtoehdon, niin hän menettää oman järjestelmänsä tuet. Eli konkreettisesti ehdotuksessa ei sanota sitä, että jos kuluttaja hyväksyy tämän vaihtoehtoisen välineen, voiko hän kuitenkin toimia Roman ykkösen mukaan. Tässä on monia oikeudellisia kysymyksiä ja niihin tarvitaan lisäselvyyttä. Kiitos. Very quickly. Niin, ihan nopeasti. Ensinnäkin, jotta kaikki nyt rauhoittuisivat tästä aiheesta. Oikeudellisten asioiden valiokunta järjestää neljä julkista kuulemista liittyen eri kysymyksiin yhteisestä myyntilaista eilinen kesä. Eli kaikilla on mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiinsä. Eli ensinnäkin tämä on niin kuin sovitteludirektiivissä, eli se on mahdollisuus panna täytäntöön. Ja valtaosassa jäsenvaltioita tämä tarkoittaa lisäoikeuksia niihin nähden, oikeuksiin nähden, jotka ovat jo voimassa. Mutta ei pidä paikkaansa, että Rooma ykkösasetus muuttuisi tämän lainsäädännön myöntä. Very much for, um... No niin, kiitoksia näistä eloisista kysymyksistä ja kiitoksia siitä, että myöskin sidosryhmät olivat mukana. Eli kun komission jäsenet ovat poistuneet, teemme yhteenvedon, koska täällä on vielä kolme muuta puhujaa. Ja toivottavasti he haluavat vielä esittää kysymyksensä myöhemmin, mutta Haluaisin lämpimästi kiittää kumpaakin komission jäsentä läsnäolosta tänä aamuna ja että sitten, että he käynnistivät tämän konferenssin niin selkeästi. Eli jatkamme työtä heidän kanssaan ja odottelemme teidän panoksianne tässä aamupäivän aikana. Tämä on erittäin tärkeä hanke, jolla luodaan puitteet, joiden pohjalta voimme sitten tehdä yhteistyötä ja parantaa kulut kuluttajaoikeuksia ja kuluttajasuojaa ja lainsäädännön täytäntöönpanoa EU:ssa. Seuraavan viiden vuoden aikana sehän on tämä haaste, joka meillä nyt on edessämme. Eli kiitoksia kummallekin. Kiitokset myöskin yleisöltä näin perinteisesti. And if you give us a moment, we're just... Ja nyt järjestämme tämän puheenjohtajapöydän uudelleen seuraavaa osiota varten. Uh, so, ladies and gentlemen, can we now... Um... No niin, sitten pyydän teitä käymään taas paikoillenne. Jatkamme kokousta. Schwab ja Ryle, olkaa hyvä. Jos nyt voisimme jatkaa. Kiitoksia. Eli sitten siirrymme näihin aihe, eri aihealueisiin. Ja toivotan nyt lämpimästi tervetulleeksi vieraamme, jotka istuvat tuonne. En nyt kaikkia luettele yksitellen. Onneksi minä en ole puheenjohtajana koko kokouksen ajan, mutta tarkkailen kuitenkin tilannetta, koska täällä nyt hyviä kokouksen vetäjiä komission pääosaston pääjohtajia kilpailuosastolta ja yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Eli täällä on hyvin lahjakkaita kokouksen vetäjiä, eli minä jään hiukan takapenkille kokouksen loppuajaksi. Eli kohta puheenvuoron saa Todegogi, joka on kuluttaja- ja kansanterveyspääosaston pääjohtaja. Hän vetää seuraavan osion. Ja oli hyvä, että meillä oli jo ponnekkaita puheenvuoroja. Ja pyytäisin, että ihmiset esittelevät itsensä ennen kuin esittävät kysymyksen ja ilmoittavat haluavansa esittää kysymyksen myöhemmin. Täällä on Krosinska Witchistä sieltä. Eli jos heiluttaisitte sieltä, toivottavasti siis seuraavaksi listalle, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Pietro Giordano Italian kuluttajajärjestöstä, missä hän on Onkohan vielä täällä? Ai siellä. Ja sitten Cornelia Tausch saksalaisesta järjestöstä sieltä. Eli te olette nyt listalla. Ja jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin ilma, näyttäkää se kädellä. Ja muut voivat sitten lähettää käyntäkorttinsa tai jonkinlaisen paperinpalan. Niin sitten katsomme, ketkä haluavat esittää kysymyksiä. Ja sitten myöskin parlamentin edustajat jotka tietysti ovat etusijalla. Mutta olemme nähneet jo myöskin sidosryhmien kysymyksiä. Meidän täytyy myöskin tehdä yhtä hyviä kysymyksiä. Eli sitten ennen kuin annan puheenjohtajuuden Paalalle, uudelleen nyt edustaja Trianta Fillides, koska kuten tiedätte, tämä valiokunta on tehnyt jo uraurtavaa työtä kuluttajakysymyksissä ja hän oli tästä vastuussa, eli hän saa viisi minuuttia korkeintaan puheaikaa alustaakseen tämän aiheen. Eli Kriakos, ole hyvä. Πολύ Πρόεδρε, γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανακοινώσει γύρω στον Μάιο-Ιούνιον φέτος. Kiitoksia. Me odotamme uutta komission tekstiä, jonka me saamme jossakin vaiheessa toukokuussa tai kesäkuussa, ja meidän valiokuntamme on asettanut omat päämääränsä, mitä tulee uuteen kuluttajapolitiikkaan. Tässä työssä ovat kaikki osapuolet olleet mukana, erityisesti kuluttajajärjestöt ja kuluttajat itse. Me halusimme kuulla heitä, jotta tietäisimme, missä heidän huolensa ovat, ja me pyrimme nyt asettamaan kuluttajat sisämarkkinoiden keskiöön tässä mietinnössä. Sitten sisämarkkinoita pitää laajentaa ja kasvattaa ja meidän pitää samaan aikaan varmistaa, että tämä ei tapahdu työntekijöiden ja kuluttajien kustannuksella tai ympäristön kustannuksella. Euroopan parlamentti ja kansalaisparlamentit Heillä on velvollisuus suojella kuluttajien etuja ja turvallisuutta koko Euroopan unionin alueella, jotta meillä olisi kestävämpi tilanne markkinoilla, mitä tulee kulutukseen, ja turvallisempi tilanne esimerkiksi mitä tulee ruokatuotteisiin, jotta voisimme välttää ruoan tuhlausta. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin se tosiasia, että Euroopan unioni on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen leikkauksiin ja meidän täytyy myöskin muistaa ne päämäärät, joita on Eurooppa 2020 strategiassa. Meidän ei pidä unohtaa, että tällä hetkellä 16,3 prosenttia väestöstä kärsii köyhyydestä. Ja Välillä sisämarkkinoilla unohdetaan, että kuluttaja on kansalainen ja ajatellaan, että hän on vain kuluttaja, mutta kuluttaja ei ole Euroopan unionin alueella kaikilla samanlainen. Meillä on erilaisia kuluttajaryhmiä, hyvin suuria eroja ja epätasa-arvoisia tilanteita, joita meidän täytyy ratkaista jotka koskettavat kuluttajia. Meidän tarkoituksemme on parantaa kuluttajien oikeuksia ja toimintatapoja, joita heillä on käytettävissään. Meidän täytyy sitoutua hyvin korkeaan kuluttajaturvallisuuden tasoon ja voimaanottaa kuluttajia ja valvoa markkinoita oikealla tavalla julkisella tasolla. Tässä on hyvin paljon toimia, joiden tarkoituksena on parantaa kuluttajien oikeuksia kun otetaan huomioon verkkokaupan kasvu, meidän täytyy ryhtyä toimiin, jotta voisimme parantaa kuluttajien luottamusta, mitä tulee verkossa tehtävään kauppaan. Ja huolia onkin ilmaistu, että tämä aiheuttaa kilpailun suhteen ongelmia ja että oikeusjärjestelmään täytyy tehdä muutoksia. Jos tarkastelette tilannetta, 44 prosenttia kuluttajista on sanonut, että he ovat epävarmoja, mitä tulee oikeuksiin, joita heillä on, kun he ostavat tuotteita rajojen yli. Ja paras tapa vastata näihin huoliin on tarjota tietoa rajat ylittävästä kaupasta niin, että ihmiset voivat tehdä vertailuja ja kuluttajille täytyy myöskin kertoa heidän oikeuksistaan ja heidän velvollisuuksistaan ja varmistaa, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja että samaan aikaan kuluttajien tietosuojaa kunnioitetaan. Kuluttajien suoja koskettaa myöskin tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta ja näiden tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Tuoteturvallisuus on hyvin tärkeää ja olemme kiinnittäneet hyvin paljon huomiota haavoittuvaisiin ryhmiin, kuten lapsiin ja vanhuksiin, jotka ovat luonnostaan haavoittuvaisempia kuin muut. Me pyrimme varmistamaan, että ihmiset eivät joudu vaarallisten tuotteiden aiheuttamien riskien uhan alle. Esimerkiksi lapset. Ja sitten mitä tulee vammaisiin rajoitteisiin henkilöihin meidän täytyy varmistaa, että tuotteet ja palvelut ovat kaikille saatavissa, riippumatta heidän iästään tai heidän muusta kyvykkyydestään. Me olemme myöskin kuulleet huolia, mitä tulee vääristeltyyn tai huonoon tietoon. Hyvin paljon parantamisen varaa on, mitä tulee finanssialaan tai pankkialaan, ja meidän täytyy rakentaa tässä luottamusta ja parantaa läpinäkyvyyttä tällä talouden alalla ja vahvistaa kuluttajan luottamusta joka askeleella tuoteturvallisuus on tekeminen, mitä me otamme hyvin vakavasti, ja myöskin markkinoinnin turvallisuus. Kiitoksia. Thank you. I'm, um, I'm pleased Kiitoksia. On hyvä, että tämäkin työ on nyt otettu esille tässä kokouksessa. Sitten Story saa nyt puheenjohtajuuden. Eh, Kiitoksia. Eli nyt puhumme kuluttajaturvasta. Ja kun puhutaan turvallisuudesta, se on perusvaatimus kaikessa kuluttajapolitiikassa. Ja turvallisuus liittyy tuotteisiin, elintarvikkeisiin ja palveluihin. Tänä vuonna esittelemme uudistusehdotuksen liittyen tuoteturvallisuusdirektiiviin. Ja markkinoiden valvonta on keskeistä, koska ei riitä, että on sääntöjä, vaan täytyy varmistaa, että sääntöjä noudatetaan ja täytyy varmistaa myöskin valvonta. Eli tänään keskustelussa katsomme myöskin, onko tärkeitä asioita, joita täytyy tarkastella markkinavalvonnan vahvistamisessa. Ja elintarviketurvallisuudesta sanoisin, että Euroopalla on hyvää kokemusta tästä. Me olemme maailman huippualueita, kun ajatellaan vaatimuksia ja valvontaa. Mutta joskus tapahtuu onnettomuuksia ja meidän täytyy aina tarkastella lainsäädäntöä varmistaaksemme, että noudatamme viimeisimpiä standardeja. Eli ensimmäiseksi puheenvuoron saa Kristel Schaldemose. Hän on ollut esittelijä mietinnössä, joka koskee tuoteturvallisuusdirektiivin uudistamista ja markkinavalvontaa. Ja me tarkastelemme tätä mietintöä hyvin huolellisesti, jotta voimme ottaa huomioon Euroopan parlamentin kannan tulevassa ehdotuksessamme. Eli Kristel, ole hyvä. Oikein paljon kiitoksia. Ensin haluaisin sanoa, että mielestäni tämä on todella tärkeä kuulemistilaisuus, koska meidän on tärkeää tietää, mihin aloihin pitäisi kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota, kun puhutaan yleisesti kuluttajasuojakysymyksistä ja sisämarkkinoista. Omalta osaltani viime vuosina olen keskittynyt paljon tuoteturvallisuuskysymykseen ja markkinavalvontakysymykseen. Uutta puitepakettia muutama vuosi sitten ja olin esittelijä täällä valiokunnassa, kun uudistettiin yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä. Aluksi haluaisin sanoa seuraavaa. Minun mielestäni turvallisuus kuluttajien osalta ei ole mitenkään vapaaehtoinen asia. Sen on oltava pakollista. Meidän on huolehdittava siitä, että sisämarkkinoilla tuotteemme ovat turvallisia – Meillä on monia välineitä tähän työhön. Täällä parlamentissa ehdotimme komissiolle, että meidän pitäisi nopeasti yleistä tuoteturvallisuusdirektiiviä uudistaa, koska tällä saralla lainsäädännössä oli parantamisen varaa. Mutta yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi ei ole suinkaan ainoa väline, johon pitäisi tässä kiinnittää huomiota. Minä olen kovin huolissani markkinavalvonnasta. Tätä haluan todella painottaa. Sisämarkkinoilla tänä päivänä siis lainsäädäntö ei ole niin huonoa. Syitä on kyllä parannettu, mutta näemme kuitenkin, että jäsenvaltiot eivät huolehdi siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan. Ei riittävän nopeasti, ei riittävän tehokkaasti. Tämä on mielestäni todella huolestuttavaa, koska jos markkinoita ei valvota kunnolla, niin silloin ei saada kiinni niitä ihmisiä, jotka huijaavat tuotteillaan. Ja silloin kuluttajat ostavat vaarallisia tuotteita. Joten tämä ei nyt riitä. Me tarvitsemme parempaa markkinoiden valvontaa, jotta kuluttajat voivat luottaa niihin tuotteisiin, joita sisämarkkinoilla on. Tässä olisi todella parantamisen varaa ja tiedän, että tämä on jäsenvaltioiden toimivallassa olevaa työtä, mutta uskon silti, että kun puhumme tulevasta kuluttajia koskevasta toimintaohjelmasta, meidän on voitava parantaa tilannetta jäsenvaltioissa. Lainsäädännön kautta näin voidaan tehdä, tai paremman koordinoinnin kautta, niin että resursseja käytetään tehokkaammin, mutta minusta tuntuu myös, että meidän pitäisi vähän painostaa enemmän jäsenvaltioita. Joskus ehkä pitäisi myöskin käyttää tätä naming and shaming, eli nimetään ne jäsenvaltiot, joissa on ongelmia, mutta selkeästi meidän on sanottava, että turvallisuudelle ei ole mitään vaihtoehtoja. Meidän pitää aivan ehdottomasti huolehtia siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan ja markkinoita valvotaan tarkemmin, joten kehottaisin komissiota ja parlamentin kollegoita tekemään jotain täällä. Tiedän komission jäsen, että tämä on tärkeä aihe teillekin ja teette työtä tällä saralla, mutta tehdään nyt yhdessä jotain, kun jäsenvaltioissa ei tehdä riittävästi. Lopulta kyse on luottamuksesta ja kuluttajien turvallisuudesta, että meidän pitää olla tässä oikein tiukkana. Tämä on minun viestini täällä tänään. Kiitos. We are taking... Kiitoksia. Me haluamme todellakin vahvistaa koordinointia toimeenpanoviranomaisten välillä. Eli meidän täytyy vahvistaa valvontaa ja koordinointia Euroopan tasolla. Seuraavaksi Van den Brag, joka vastaa Business Europein terveydenhuoltokysymyksestä. Um. Kiitoksia hyvin paljon. Business Europe on hyvin kiitollinen mahdollisuuksista käyttää puheenvuoro tässä tärkeässä kuulemisessa. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa sen, mitä tässä edustaja Schaldemar sanoi turvallisuus, mitä tulee kuluttajiin, ei ole vaihtoehtoista. Se on välttämätöntä, se on kaiken perusta ja se on meidän velvollisuutemme kansalaisia kohtaan, mutta tämä on myöskin hyvää yrittäjäajattelua, sillä yrittäjä ja bisnes tarvitsee kuluttajia, jotka pystyvät luottamaan siihen. Monet yritykset ajattelevat hyvin paljon omaa mainettaan ja yrityksensä nimeä. Tässä on hyvin suuria riskejä, jotka liittyvät siihen, että vaarallisia tuotteita joutuu markkinoille. Yritykset myöskin tunnustavat sen, että kuluttajaturvallisuus on ehdottoman välttämätöntä, mutta on ehtoja, jotka ovat olemassa, että tämä toimii myöskin yrittäjien suhteen, esimerkiksi harmonisointi, joustavuus, suhteellisuus. Ja mitä tulee suhteellisuuteen, kyseessä ei ole vain hallinto, prosessi, vaan myöskin turvallisuuden taso. Turvallisuus on välttämätöntä, mutta se ei ole automaattista. Välillä ihmiset sanovat, että mitään kompromisseja ei voida terve- turvallisuuden suhteen tehdä, mutta tämä ei ole totta. Jokainen henkilö uhraa joskus turvallisuuden muista syistä joka päivä ja jos näin ei olisi, kukaan ei olisi täällä, sillä kukaan ei olisi ollut liikenteessä tänä aamuna. Kaikki olisivat laskeneet liikenteessä nopeutensa nollaan kilometrin tunnissa, ettei mitään onnettomuuksia voisi tapahtua, mutta tämä olisi täysin tehotonta. Turvallisuus on välttämätön asia, mutta sen taso on poliittinen ratkaisu. Minä uskon, että poliittista päättäjien pitäisi tehdä oikeita ratkaisuja, mitä tulee turvallisuuden tasoon, ja jos näin tapahtuu sen jälkeen, asiantuntijat markkinoilla kansa eri valtioissa pystyvät pohtimaan sitä, mikä on turvallisuuden oikea taso. Meidän täytyy pohtia turvallisuuden kuluja ja sen hyötyjä. Kulupuolella esimerkiksi voimme vähentää vaihtoehtoja kuluttajille tai toimintoja ja voimme pohtia tasapainoja. Sitten hyöty puolella riskit tietenkin vähenevät, mutta riskit voivat olla pieniä tai suuria, ja vahinkoita voi koitua voi olla pientä tai suurta. Jokainen olisi valmis maksamaan hyvin paljon siitä, että suuret riskit voidaan eliminoida, mutta kukaan ei varmastikaan pieniä tai hyvin pieniä riskejä eliminoidakseen olisi valmis maksamaan hyvin paljon, vaikka näitä riskejä voi olla. Muutamia kysymyksiä, mitä tulee muihin välttämättömiin, välttämättömiin sääntöihin. Me tarvitsemme markkinoiden harmonisointia ja tämä vaatii sitä, että jäsenmaat myöskin ovat valmiita tekemään sen, mitä on yhdessä sovittu ja näinhän ei aina tapahdu. Ja jos ne eivät tee näin, me tarvitsemme myöskin tehokkaan järjestelmän puuttua asiaan, muuten tämä ei toimi yritysten tasolla. Sitten tässä olin Rova Salimarille hyvin kiitollinen, hän keskusteli viittasi tähän kysymykseen jo aikaisemmin, mitä tulee tuoteturvallisuusdirektiiviin. Me tarvitsemme ehdottomasti tässä uudessa tuoteturvallisuusdirektiivin puitteistossa koherenssia. Me uskomme, että harmonisoidut tuotteet, niille ei pitäisi asoittaa lisää vaatimuksia tuoteturvallisuusdirektiivissä, ellei mitään suuria huolia markkinoilla ole. Tuolloin tuoteturvallisuusdirektiivi voi olla kyllä hyvin hyvä väline niihin puuttumiseen. Sitten olin hyvin tyytyväinen, voimme olla kaikki samaa mieltä, että toimeenpano, vahva toimeenpano on tapa turvata oikea toiminta markkinoilla, mutta myöskin se estää sen, ettei vääristymiä ei tapahdu, jos epärehelliset kauppiaat tuovat vaarallisia tuotteita markkinoille. Heillä on epäreilu kilpailuetu ja tätä epätasapainoa meidän täytyy torjua. Kiitoksia. Sherman. Kiitoksia Tenian de Koning, joka on Enforcement Forumin johtaja. Uh, Kiitoksia ja huomenta. Yritän nyt puhua lyhyesti ja mennä suoraan asiaan. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kalvo. Niin, minulla on siis täällä tämä PowerPoint-esitys. Eli kuluttajaturvallisuus. Itse olen ollut mukana tässä keskustelussa ja ensinnäkin tämä on nyt kaikkein vähiten tärkein PowerPoint, tästä näkyy kuka minä olen. Jos muistatte minusta vain se, että toimin Belgian markkinavalvonnassa, niin se riittää. Edustan täällä ProSafe, joka on eurooppalainen tuoteturvallisuusfoorumi, hyvin arvostettu järjestö, jossa mukana ovat markkinoiden valvontaviranomaiset EU-sta ja Euroopan talousalueelta. Vuodesta 2006 me olemme olleet eurooppalaisten hankkeiden foorumi liittyen kuluttajaturvallisuuskysymyksiin. Ja tavoitteenamme on helpottaa yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten välillä, jotta voidaan parantaa tuote- ja palveluturvallisuutta. Miksi sitten markkinavalvontaa? No, se on keskeistä, jotta saadaan markkinoille turvallisia tuotteita, se on vain yksi näistä kolmesta aspektista, jotka ovat tärkeitä. Mutta kuten kollegani Van Brag totesi, meidän täytyy luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet. Ja pitää myöskin varmistaa tuotteiden vapaa liikkuvuus. Kuluttajaturvallisuus on kuluttajaoikeus, jotta voidaan luoda yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja turvallisia tuotteita, silloin kuluttajat kuluttajilla on luottamusta, jota nyt voidaan, joka on hyödyllistä EU:ssa ja se rakentaa myöskin sisämarkkinoita. Mitkä ovat suurimmat haasteet markkinavalvontaviranomaisille? No ensinnäkin täytyy luoda johdonmukaisuutta, kun määritellään erilaisia määritelmiä, velvollisuuksia ja riskejä, niin että näitä asioita tulkitaan jäsenvaltioissa samalla tavalla. Myöskin jäsenvaltioiden välillä pitää jakaa resursseja. Joissain jäsenvaltioissa on hyvin paljon inhimillisiä resursseja, toisissa on materiaalisia tai rahoituksellisia resursseja. Ja aina täytyy yhdistää niitä ja käyttää niitä hyväksi. Ja meidän täytyy luoda testikapasiteettia, meidän on saatava kokemuksia ja hyviä käytänteitä, joita käytetään kaikkialla EU:ssa. Olemme iloisia siitä, että olemme saaneet rahoitusta Euroopan komissiolta vuodesta 2006. Ja olemme hiukan ylpeitä myöskin siitä, että me olemme muuttaneet eurooppalaista yhteistyötä toiminnallamme. Meillä on ollut 19 tuoteaktiviteettia viimeisen viiden vuoden aikana. Ne olivat yhteistyöprojekteja, joissa oli monia jäsenvaltioita mukana, yleensä 20. Ja kaikki jäsenvaltiot ainakin jossain vaiheessa ovat olleet mukana ainakin yhdessä toimessa, eli kaikki ovat mukana. Ja näissä yhteistoimissa on huomattu, että Euroopan tasolla tarvitaan koordinointia. Se on ainoa käytännönläheinen tapa varmistaa hyvä markkinavalvonta. Ja yksi tuloksista on se, että meillä on nyt Euroopan tasoinen markkinavalvontahanke. Ja meillä on tietysti yhteyksiä Tulliin ja Kiinaan. No sitten, mitä olemme jo tehneet, tämä nyt ei näy tästä kalvolta hyvin, mutta me olemme tehneet hyvin paljon ja siksi tämä teksti on niin pientä. Eli mainitsen vain muutaman näistä äskettäisistä hankkeista. Lasten namiasvaatteet, tikkaat, vauvojen vaatteet, solariumit, nauhat ja lelut. No mitä sitten on opittu? No ensinnäkin markkinoiden valvontaa, kuten tänään jo kuulitte, on pyydetty sekä kuluttajien että teollisuuden taholta. Ja inhimillisten ja markkinoiden, mark, materiaalisten resurssien yhdistäminen luo parempaa valvontaa, ja jos on hyvää yhteistyötä, niin silloin samalla tavalla pannaan täytäntöön ja tulkitaan näitä sääntöjä. Eli miten markkinavalvontaa tehdään, millaisia sanktioita on ja miten pitää reagoida. Eli riittävä markkinavalvonta on koordinoitua markkinavalvontaa. Ja sitten, no mitä tarpeita on? Ensinnäkin meillä pitää olla eurooppalaisia standardeja markkinavalvonnassa, eli mitkä ovat sanktiot, mitkä ovat menettelyt, kuinka usein valvontaa harjoitetaan. Esimerkiksi ranskalaiset ovat todenneet, että jokainen yritys ja tuotantolaitos pitäisi tarkistaa vähintään kolmen vuoden välein. Ja myöskin pitää olla eurooppalainen oikeusperusta koordinoidulle markkinavalvonnalle. Ja jotta tämä toimisi, meillä pitää olla myöskin rahoitusta ja pitkäaikaisia sitoumuksia. Eli tämä olisi siis rahoitettu valvontaelin. Ja kiitoksia, että kutsuitte minut tänne. Kiitoksia. Muistuttaisin, että monet näistä yhteisistä toimista ovat johtaneet yhteisömenettelyihin esimerkiksi erityisstandardien hyväksymisen osalta. Täällä on nyt puhujalista, mutta yksi minuutti per henkilö, muuten emme ehdi kuulemma kaikkia. Ja ensimmäinen on Strokinski. Idea? Yes. Yeah. Go ahead. Today. Okay. Thank you. Sorry. Um, thank you. Kiitos. Minulla on kysymys jotain päättäjälle elintarvikkeet mainittiin tässä alustuksessa ja halusin kysyä, miten ruoka nyt tähän koko kuluttajastrategiaan sopii ja onko nyt suunniteltu esimerkiksi uusi elintarvikkeiden elämäntäaineiden osalta jotain uutta? Kiitoksia on kaikki kysymykset. Seuraavaksi Giordano. Uh, uh, hän ei ole paikalla, mutta hän haluaisi puhua liittyen edelliseen kysymykseen. Taus. Seuraavaksi eli seuraavaksi Taus. Like to make my info, um... Minä halusin käyttää puheenvuoroni seuraavassa osassa. Anni. Sitten Krisi Giovanni. Grazie. Kiitoksia. No itse asiassa arvostin kovasti sitä, että korostettiin sekä täytäntöönpanoa että koordinointia, josta pääjohtaja puhui. No tietysti kaikki tämä merkitsee myöskin koordinointia kuluttajajärjestöjen kanssa, ja tästä kaksi esimerkkiä ja muutamia lukuja. Noin 40 vuotta on tehty tuotevertailuja ja on käytetty eri parametreja, joilla me tarkastelemme myöskin turvallisuuskysymyksiä. Viimeisen vuoden aikana olemme havainneet seitsemän vaarallista tuotetta eri kategorioissa, esimerkiksi kypäriä, deodorantteja, vedenpuhdistustuotteita ja pienissä kodinkoneissa myöskin ollut ongelmia. No 40 vuoden aikana emme koskaan ole saaneet näitä markkinoita pois markkinoilta, vaikka ne ovat vaarallisia. Ja kysyisin, miksi on näin? No sitten myönteinen esimerkki on, että kun maassamme astui voimaan direktiivi, joka liittyy epärehellisiin kaupallisiin käytänteisiin 2007, olemme onnistuneet tehneet 130 ilmoitusta valvontaviranomaiselle joka on toiminut puolessa tapauksia. Ja tässä tapauksessa tämä on hyvä esimerkki siitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä, jotta voidaan oikaista markkinavääristömiä. Mutta sitten vielä kolmas asia, joka tuli esille. Muistaakseni Euroopan parlamentin esittelijä puhui tästä. Me toivomme todellakin, että komissio voisi tehdä enemmän ja painostaa jäsenvaltioita, jotta ne takaisivat paremman täytäntöönpanon. Ei pelkästään se, että pannaan täytäntöön, vaan paremmin, pannaan paremmin täytäntöön. Koska sanktiot, joista Italian viranomainen puhui silloin, kun kyse oli huomattavista rikkomuksista tuoteturvallisuuden osalta, tämä ei ole pelkästään Italiaa koskeva ongelma, vaan koko Eurooppaa koskeva ongelma. Kiitos. Mr. Jewel. Kiitoksia sitten Jewel. I wonder if I might speak at the next session. Thank you. Kiitoksia. Voisin minäkin puhua seuraavassa osiossa. Kiitokset Martin Rey. Thank you. Um... Kiitos. Ihan lyhyesti. Minä halusin vain mainita. Täällä minä istun. Rubber. Kuluttaja. Järjestöt puhuvat paljon tästä valistamisesta, oikeudellisesta tuesta – maassa, niin myös ryhmäkanneyhteyksissä, joten kuluttajajärjestöt kyllä tukevat kuluttajia, mutta valitettavasti monet järjestöt Euroopassa kohtaavat nyt ongelmia, erityisesti niissä maissa, joissa rahoitusjärjestelmän auheettama kriisi aiheuttaa pahimmin. Hallitukset pyrkivät antamaan rahaa pankeille – ja silloin unohtuu, miten tärkeä kuluttajastrategia ja kuluttajajärjestöt ovat. EUn kuluttajabudjetti on pieni verrattuna esimerkiksi oikeusalan budjettiin. Miten voidaan nyt välttää se, että jotkut kuluttajajärjestöt katoavat täysin tämän kriisin aikana? Miten voitaisiin saada suurempia kuluttajabudjetteja, kun ne on melkein kokonaan tuottu? Kiitos. Kiitoksia. No en tiedä, onko kysymys nyt tähän osioon kelellekin. Ah, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα μία διευκρίνηση. Κοίταξε rouva puheenjohtaja aluksi. Business Europeille sananen. Pieni selvennys. Tässä sanottiin jotain, että sen tyyppistä, että kuluttajaturvallisuus on välttämätöntä, turva, tuotteiden täytyy olla turvallisia. Mikä tämä velvollisuus kansalaisia kohtaan on, johon te viittasitte? Ja sitten toinen kysymys, tämä oli komission edustajille yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä me pyysimme, että meillä olisi erillinen kappale, joka käsittelisi tuotteita, joita on hiljattain käsitelty, nimittäin leluja. Minä tulen koulujen varusteisiin. Nehän liittyvät tähän yleiseen kuvaan turvallisuudesta ja koskettavat samantyyppisiä asioita kuin lelut. Mitä tulee rikkomuksiin? Me olemme keskustelleet suhteellisuudesta ja ehkäpä nyt on aika muistaa, että meillä pitäisi olla rangaistuksia siellä välillä. Meillä on hyvin vakavia ongelmia. Esimerkiksi jos ihminen menehtyy sen takia, että hän saa viallisesta silitysradasta sähköiskun, mitään ongelmia ei ole tällaisessa tilanteessa määritellä sitten korvauksia. Kiitoksia. Haluaako joku Euroopan parlamentin jäsen nyt puhua tässä vaiheessa? Mikäli ei, niin Eli palaamme nyt tähän komissiolle esitettyyn kysymykseen. Eli Rosinski, miten elintarvikkeet liittyvät tähän kuluttaja-agendaan? No, komissiossa on haluttu kattaa kaikki tuotteet ja palvelut, jotka vaikuttavat kuluttajien elämään. Eli tästä syystä mukaan on otettu myöskin elintarvikkeet, koska haluamme että kuluttajat tietävät hienosta työstä, jota teemme elintarvikkeiden osalta. No, säännöt ja täytäntöönpano tällä alalla ovat poikkeuksellisen hyviä. Sitten puhuttiin näistä ravintokuvauksista. No, me teemme tästä lähitulevaisuudessa ehdotuksen. Sitten Chris Giovannin kysymys. Te puhuitte tuotteista, jotka teidän mukaan olivat markkinoille ja vaarallisia. No tästä pitäisi keskustella kansallisten viranomaisten kanssa, koska kansalliset viranomaiset ovat mukana tässä nopean hälytyksen järjestelmässä, eli varmasti Italian viranomainen voi, on ehkä tutkinut tätä asiaa, ja jos ei jatkotoiminnolla ryhdytty, niin ilmeisesti mitään ongelmia ei ollut. Sitten tuki kuluttajajärjestöille – niin olemme samaa mieltä siitä, että ongelmia on nyt tiukassa taloustilanteessa ylläpitää kuluttajien voimakasta ääntä. Ja Euroopan tasolla tuemme edelleen kuluttajajärjestöjä ja uudessa rahoitusohjelmassa myöskin lisätään tätä tukea kuluttajajärjestöille. Ja voimme varmistaa sen, että kuluttajajärjestöt kansallisella tasolla myöskin saavat tukea, koska rahoitusohjelmassamme me rahoitamme Euroopan tason toimintaa. Sitten kelelekin kysymys siitä, otetaanko myöskin koulutuotteet tähän toiminta-alaan. No, tämä on horisontaalinen direktiivi, ja siellä on eri, sitten on eti, erityisdirektiivi esimerkiksi lelujen osalta, ja katsomme, pitäisikö luoda erityis direktiivi myöskin koulutuotteiden osalta. Sitten muillekin puhujille tuli kysymyksiä. Business Europe tai ProSafe ehkä. Heillä on jotain sanottavaa. Business Europe, olkaa hyvä. Very much. Kyllä, kiitos oikein paljon. Kysymys siitä, mikä resurssi on kuluttajien suuntaan. Business-puolelta on selittänyt, miksi tuotteiden oltava turvallisia – kun puhutaan vastuullisuudesta kuluttajia kohtaan. Onneksi elämme yhteiskunnassa, jossa ihmisistä ei tule vastuuttomia roistoja, kun he lähtevät yritysmaailmaan. Eli jos he ymmärtävät, että tuotteet eivät ole turvallisia tai palvelut turvallisia, he ymmärtävät, että sillä on vaikutuksia kanssa kansalaisiin. Emme voi valitettavasti taata, että näin käy aina ja kaikkialla tämä liittyy kulttuuriin myös, joten jälleen kerran siksi markkinoiden valvonta koordinoidusti on niin tärkeää. Ei koordinoiden ainoastaan Euroopan markkinoilla, vaan myös yhteistyössä muiden alueiden markkinavalvojien kanssa, koska nämä tuoteketjut ja kuljetusketjut ovat maailmanlaajuisia tällä hetkellä. Minä teen työtä yrityksessä, jossa – bisneseettistä koulutusta on pakollisena joka vuosi ja tämä tietenkin viittaa juuri tähän, minkälainen vastuu meillä on kuluttajista ja kansalaisista. Kiitos. Okay, just a, a small word on the uh, question raised. Aina pieni sana. Mitä tulee kuluttajajärjestöihin ja markkinoiden valvontaan, halusin tarkasti mainita, että me emme kuuntele vain yrityksiä, mutta myöskin kuluttajajärjestöjä. Olemme hyvin tyytyväisiä, jos saamme niiltä tietoja sellaisista tuotteista, jotka saattaisivat olla vaarallisia. Kuten jo mainitsin, RAPEX-järjestelmä huolehtii asiasta, jos tällainen löytö tapahtuu yhdessä jäsenmaassa, ryhdymme toimiin muissakin. Sitten pieni huomio, kuten jo mainittua, rangaistusten pitäisi olla suhteellisia. Me emme aina vedä tuotteita pois markkinoilta. Meillä saattaa olla erilaisia toimia. Tuotteiden poisvedot, kuluttajien tiedottaminen ja niin edespäin. Eli nämä eivät aina ole valtavan näkyviä toimia. Eli se, että te ette ole havainneet tämän tyyppisiä toimia, ei tarkoita sitä, että niitä ei tehtäisi. You want to have the final word? Kiitoksia. Schaldemus, haluatko loppupuheenvuoron? I think that I'm... Kiitoksia. No nyt uskon enemmän kuin koskaan, että meillä on työtä tehtävänä, jotta voimme parantaa järjestelmää. Se voidaan tehdä lainsäädännöllä tai koordinoilla, vuoropuhelulla tai muulla tavalla. Eli nyt meidän täytyy vain edetä ja toimia hiukan nopeammin. Kiitos. Kiitoksia osallistujille. Sitten lopuksi vielä sanoisin, että me tarvitsemme sääntöjä ja täytäntöönpanoa. Malcolm, ole hyvä. Much indeed for the... Kiitoksia. Sitten siirrymme seuraavaan osioon, eli kuluttajalainsäädäntöön, ja kutsun tänne That is our disabled lift button. So, um, so I'm really... No niin, eli toinen pääjohtaja komissiosta Täällä nyt hieno tiimi. François Lebay, joka on oikeus, perusoikeuksien ja kansalaisuuden pääosaston pääjohtaja. Hän vetää nyt tätä osiota. Ja sitten hallinnollisesti vielä, jos joku haluaa puheenvuoron tässä osiossa tai myöhemmin, eli lähetätte pienen viestin tai käyntikorttinne tänne, kerrotte kuka olette ja ketä edustatte ja missä osiossa haluaisit käyttää puheenvuoron. Bianca ja muut täällä laativat listaa ja tietysti myöskin parlamentin jäsenet saavat osallistua keskusteluun. Eli haluamme, että mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun. Eli François, sinä saat nyt puheenvuoron, ole hyvä. Very much, um, Malcolm, uh, very happy. Kiitoksia paljon, Malcolm. Olen onnellinen, että voin olla täällä tänään puhumassa ja keskustelevassa kuluttaja-agendan yhdestä tietystä osasta. Kyseessä on luonnollisesti lainsäädäntö, lainsäädäntö ja sen toimeenpano. Lainsäädäntö sillä tietenkin kuluttajan asema on muuttunut, välillä se muuttuu hyvin radikaalisti, sillä digitaalinen maailma on vaikuttanut hyvin paljon kuluttajien käyttäytymiseen, sen muuttumiseen. Ja siksi meidän pitäisi pohtia, onko nyt aika muuttaa kuluttajalainsäädäntöä, ja tämä tulee olemaan yksi niistä haasteista, joita kuluttaja-agendassa on. Ja on erittäin mukavaa, että meillä on vahvaa lainsäädäntöä, mutta tietenkin meidän täytyy pohtia, kuinka me toimeenpanemme sitä, ja ymmärrän, että tässä Vivian Reding jo keskusteli tästä asiasta tänä aamuna, mutta olisi ehkä hyödyllistä palata kysymykseen vielä uudelleen. Meillä on hyvä paneeli keskustelijoita täällä läsnä. He edustavat erilaisia kompetensseja ja aloja. Meillä on Thomas Nordved kuluttaja neuvostosta Norjasta hän tulee meille puhumaan yhden maan tilanteesta, mitä tulee kuluttajalainsäädäntöön, erityisesti digitaalisiin markkinoihin. Sitten meillä on Jason Freeman, joka on kilpailuvirastosta. Ja me tulemme tässä keskittymään epäreiluihin markkinatoimintoihin. Sitten meillä on Maria Irogen Perez, joka on Euroopan parlamentin jäsen ja on ollut esittelijänä, mitä tulee haavoittuvien kuluttajaryhmien tapaukseen. Ja me haluaisimme tästäkin keskustella kuluttajagendan yhteydessä ja sitten meillä on paikalla kestävää kulutusta käsit määrittelevä anteeksi, taisin erehtyä. Hän on siis pääjohtaja Euroopan äh, kuluttajaosuuskuntien järjestössä. Sitten meillä on paikalla vielä Andreas Schwab. Hän on läsnä, hän tulee olemaan ensimmäinen paljon keskustelija ja hän tulee käyttämään käsittelemään yleistä kauppaoikeutta. Se on yksi uusi aloite, jonka komissio on tehnyt erityisesti. Me tulemme käsittelemään kuluttajia koskevia aspekteja tässä sopimusoikeudessa. Herra Schwab, olkaa hyvä. Cher Françoise, ähm, liebe Kolleginnen Niin, hyvä Françoise, hyvät kollegat, kiitos siitä, että kuluttajansuojalainsäädännössä myös oikeudelliset kysymykset ovat esillä – jo aikaisemmin on ollut muutamia puheenvuoroja tästä aiheesta. EPP-ryhmän nimissä haluaisin tuoda esiin muutaman perusperiaatteen, jotka ovat tärkeitä, kun kuluttajan oikeuksia kehitellään Euroopassa. Ensinnäkin selkeät avoimet säännöt Euroopan tasolle ovat tärkeän. Toisaalta lainsäädännön täytäntöönpano on valvottava jäsenvaltioissa tarkkaan ja on huolehdittava siitä, että oikeuksia kunnioitetaan. Lyhyessä puheenvuorossani haluaisin ensin puhua itse kuluttajasuojan direktiivistä. Komission jäsen Reding puhui siitä, että 18 alasta noin 5 tai 7 saatiin yhtenäistettyä Eli ainakin meillä on näillä aloilla selkeät säännöt nyt, mutta nyt on kyse sitten siitä, miten täytäntöönpane toteutuu jäsenvaltiossa. Sitä on valvottava yhtä tarkkaan ja tässä mielestäni Euroopan komissiolla on oltava ratkaisevan tärkeä rooli, koska Euroopan parlamentti nyt, kun valiokunnassa on paljon muita ehdotuksia, ei pysty seuraamaan niin tarkkaan tätä käytännön työtä kuin ensimmäisellä edellisellä kaudella ja sitten, että näitä sääntöjä todella noudatetaan. Ja toisessa vaiheessa, tämä on toinen kohtani, niin komissio on tehnyt kuluttajasopimusehdotuksen kansallisen lainsäädännön ulkopuolella. Tätä piti pohtia, kun kuluttajaoikeuksista puhuttiin, niin jäsenvaltioiden kanssa usein ei päästy yhtenäiseen eurooppalaiseen järjestelmän, Kuitenkin pitkällä aikavälillä tämä olisi kuluttajien ja yritysten etujen mukaista. Siksi nyt keskustellaan siitä, miten voidaan suhtautua tähän ehdotukseen, että saadaan 28. järjestelmä. Peter Major on aloittanut työnsä tässä yhteydessä, mutta tässä liittyy kysymys siihen, miten se on yhteen sopiva harmonisoitujen sääntöjen kuluttajasuojadirektiivissä ja miten tämä suhtautuu uuteen ehdotukseen. En ole puhunut yksityiskohdista, mutta parlamentille on tärkeää se, että jo hyväksytty lainsäädäntö otetaan riittävästi huomioon ja katetaan tässä uudessa ehdotuksessa. Yhtenäinen kuluttajaoikeus. Tässä on menettävä mentävä askel eteenpäin. Haluatko jäsenvaltiot täyttää harmonisointia nyt vai eivät? Tässä on ainakin tunnustettava väriä, mutta ei vain ainakaan kaikkiin komission ehdotuksiin sanoa vain ei. Tässä haluaisin myönteisessä hengessä todeta sen, että Euroopan komissio on tilanteessa, jossa on sen verran joustoa, että annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa kantaa, koska tiekartan mukaan ajatellaan ainakin tätä yhteistä – myyntioikeutta, koska sähköisen kaupan aikana on tärkeää saada yhtäläinen järjestelmä. Tärkeää on puhua prioriteeteista, mutta jokaisen on otettava ainakin jotenkin kantaa. Euroopan parlamentti tukee ainakin komission ajatusta tässä yhteydessä. Kiitos. Thank you very much, and I give the floor. Kiitoksia. Seuraavana annan Erika Jänperäsille kolmeksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Buenos días, Kiitoksia ja huomenta, Hans Vaas. Aluksi puhuisin siitä, mitä äsken sanoit, eli kuluttajat muuttuvat ja mukautuvat digitaaliseen maailmaan. Ja sitten palaan vielä Schwabin virkeeseen, eli meidän on mentävä paljon pidemmälle oikeuksien osalta. Vuonna 1975 luotiin ensimmäinen eurooppalainen ohjelma kuluttajasuojan alalla, jossa oli luettelu viidestä perusoikeudesta, jota kuluttajilla on. Ja EU on nyt edennyt hyvin pitkälle kuluttajien suojan alalla sekä lainsäädännössä, sisämarkkinoiden kehittämisessä. Eli kehitys on ollut hyvin nopeaa, nopeampaa kuin kuluttajasuojan kehittyminen. Ja nyt ollaan laajentamassa ja täydentämässä kuluttajan oikeuksia ja parantamassa suoraa, su- suojaa ja hyvinvointia. Ja tällä tavalla voidaan kehittää sisämarkkinoita ja helpottaa Eurooppa 2020 tavoitteiden saavuttamista. Mehän tiedämme, että kuluttajat eivät ole mikään yksi homogeeninen ryhmä, vaan kun puhutaan kuluttajista, siinä on erityisiä heterogeenisiä kategorioita. Haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat esimerkiksi vaativat erityistä suojelua ja erityisen strategian viranomaisten taholta. Tällä hetkellä eurooppalainen lainsäädäntö on käsitellyt haavoittuvuusongelmia ja niitä on pidettynä tilanteena, joka johtuu sisäisistä ja ulkoisista syistä. Eli kaikki kuluttajat elämämme aikana saamme, saatamme joutua hankalan asemaan. Eurooppalainen lainsäädäntö toi mukaan ensimmäistä kertaa haavoittuvuusaspektin kuluttajien osalta vuoden 2005 direktiivissä, jossa puhuttiin epärehellisistä kaupallisista käytänteistä yritysten ja kuluttajien välillä sisämarkkinoilla. Kun puhutaan haavoittuvaisuudesta ja katsotaan näitä käytänteitä, tässä on keskitetty siihen vaikutusvaltaan, jota voidaan käyttää kuluttajien suhteen, jotka eivät ole täysin varmoja valinnoistaan. Tässä ei kateta muita alueita, kuten terveyttä, turvallisuutta, tai moraalista koskemattomuutta. Ikävä kyllä direktiivissä, josta, jonka parissa Schwab on tehnyt työtä tässä valiokunnassa ja jossa on keskitytty nyt kuluttajasuojaan viime aikoina, se ei koske kaikkia aloja, joilla on erityistä haavoittuvuutta, eikä erityissääntöjä ole näillä, paitsi että on vain mainittu se kappaleessa 34. Siellä puhutaan myöskin ennen sopimuksen solmimista annettavista tiedoista ja myöskin kaupan purkamissäännöt silloin, kun myyjä ei ole toimittanut tietoja ja ne pitää toimittaa kuluttajille selvällä tavalla. Vuosina 2014-2020 strategiassa halutaan parantaa tiedonvaihtoa ja kuluttajien tiedottamista ja vahvistaa heidän oikeuksiaan ja parantaa valitusoikeuksia ja valvoa, että oikeuksia kunnioitetaan rajat ylittäen. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ehdotus, jossa on mukana myöskin se, että on lisätty haavoittuvien kuluttajien ryhmää tietyissä tapauksissa esimerkiksi ikäihmisten osalta ja myöskin sosiaalista osallistumista on parannettava, josta heistä tulee autonomisia markkinatoimijoita. Kuitenkin Tämä lähestymistapa, joka haluaa lisätä valtaa kuluttajille, ei kuitenkaan riitä haavoittuvien kuluttajien osalta. Käytännössä on todettu, että pelkkä tiedonsaanti ei riitä kuluttajien suomaamiseksi. Ja ehkä nyt jätän tähän ja sitten keskustelun aikana voimme sitten täydentää. Kiitoksia. Kiitoksia hyvin paljon. Nyt annan puheenvuoron herra Norvetille. Kiitoksia. Pyrin nyt 10 minuutin puheen kolmessa minuutissa esittämään. Minun periajatukseni on se, että kuluttaja on markkinatoimija. Hän ei ole vain jotakin, mitä pitäisi suojella. Ja tämä on jotakin, mitä pitää ottaa huomioon, kun tarkastelemme kuluttajia. Kuluttaja ei ole vain henkilö, joka tarvitsee suojelua. Hänellä on potentiaalia ja tämä potentiaali, jota markkinoilla on, pitäisi vapauttaa. Tämä on avainkysymys. Kuluttaja on käyttäjä, kansalainen, kuten tietosuojeludirektiivissä on huomattu, hän vaihtaa roolia esimerkiksi mitä tulee sosiaaliseen mediaan. Annan esimerkkejä siitä, mitä Norjassa on tehty näissä kysymyksissä. Meillä oli suuri tapaus, sillä me emme uskoneet, että kuluttajat todella käsittivät, kuinka tietosuoja toimii. Me tulee Facebookiin. Esimerkiksi Facebook-ryhmä tehtiin tietosuojadirektiiviä vastustamaan. Tämä oli yksi asia, joka ilmeni. Huomaamme myöskin, että kun siirrytään tuotteista palveluihin, tuotteiden suhteen hankitaan jotakin konkreettista ja sitten eh, liitytään internettiin ja palveluiden suhteen kuluttaja ei voi neuvotella ehdoistaan. Meillä oli suuri Soniin liittyvä tapaus Norjassa, sillä he tekivät muutoksen, joka vaikutti kolmeen miljoonaan pelikonsoliin, kun henkilöt hankkivat tuotteen ja sitten sitä käytetään online-peliin ja sitten tämä tuottaja voi tehdä muutoksen, joka voi muuttaa aivan kaiken yhdellä napin painalluksella. Meillä on suuria kysymyksiä esimerkiksi tekijänoikeuspäätöksiin liittyen. Voidaan poistaa kuluttajan tallentamia tallenteita digilaitteilta. Ja tämä on jotakin, mitä ei ole vielä täysin käsitelty. Tässä kuluttaja ja tuottaja eivät kommunikoi kuluttajien tilannetta, täytyy parantaa. Tätä ei voida yrityslainsäädännöllä hoitaa. Meillä täytyy olla lainsäädäntö, joka käsittelee näitä erityisiä tilanteita. Näin oltaisiin voitu tämä Soniin liittyvä ongelma esimerkiksi ratkaista kuluttajilla. Ei ole nyt tarvittavia välineitä markkinoilla. Säätely on pirstaloitunutta. Esimerkiksi copyright-lainsäädäntö ja muu lainsäädäntö. Ja tässä on monta kertaa mainittu luottamus. Digitaalimarkkinat eivät ole uusi asia. Yrityksillä on ollut 20 vuotta aikaa osoittaa, että ne onnistuvat käyttäytymään niin kuin niiden kuuluu, ja yhä me tarvitsemme toimia, jotta luottamus olisi vahvempaa ja me tarvitsemme lainsäädäntöä tähän. Raha haaskautuu, koska me emme tee mitään. Uskon, että 64 miljoonaa euroa on hävitty. tämän Amsterdamissa viime vuonna tehdyn raportin tulos ja uskon, että komission tulisi käyttää näitä tietoja hyväkseen, kun se tekee lainsäädännöllisiä ehdotuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon, että te pyritte kaiken kolmessa minuutissa ilmaisemaan. Sitten herra Freeman, olkaa hyvä. Thank you very much. I have some slides which I... Kiitos oikein paljon. Minulla on kalvoja. En tiedä, että täällä kello käy, mutta yritän. Minä olen kuluttajaryhmämme edustaja Office of Fair Tradingissa. Tämä on meille tärkeä aihe ja yksi asia, jota olemme pohtineet, on kuluttajalainsäädännön tarkoitus, miten sillä ajetaan tehokkaita markkinoita. Tässä en puhu ainoastaan kuluttajien suojelusta, vaan siitä, että taloutta suojellaan niin, että se voi tehokkaasti toimia. Me haluamme, että eurooppalaiset ja brittiyritykset toimivat tehokkaasti. Näin haluamme saada paremmat tulokset kaikille yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää, kun arvioimme, mitä tapauksia otetaan esiin ja saadaan oikeat tulokset. Kuluttajasuojassa keskitytään erittäin usein petoksiin. Mutta meidän pitäisi olla myöskin järkyttyneitä siitä, että tehottomuutta on niin paljon tuotannossa, kuljetusketjuissa ja niin edelleen. Tämä kaikki vaikuttaa meidän pankkitilimme saldoon. Me pyrimme toimimaan niin, että markkinat voisivat toimia tehokkaammin. Me ajattelemme paljon taloudellisia puitteita. Tällä tarkoitamme siis tehokkaita markkinoita. Pari tutkimusta on tehty viime aikoina markkinoinnista ja hinnoista ja kuluttajasopimuksista. Ennen kaikkea haluamme painottaa sitä, mitä valinnan mahdollisuuksia on ja mitä oikaisukeinoja. Se, että kilpailu ei toimi tehokkaasti, mutta kuluttajat voivat suhtua ihan rationaalisesti kysymyksiin. Usein kuluttajat eivät halua lähteä oikaisua hakemaan. Jos on menettänyt 5 tai 10 puntaa, niin ei lähde varmaankaan tuomioistuin käsittelyyn. Ja myöskin kuluttajat saavat rangaistuksen siitä, että ei ole luettu sopimuksia. Eli jos on epäreilut sopimussuhteet, niin pitää lukea ensin nämä ehdot, mutta jos lähtee lukemaan näitä ehtoja ennen kuin ostaa vaikka junalipun tai joku tuotteen kaupasta, niin jonoja olisi kyllä kadulle asti. Joten me haluamme, että yritykset voivat toimia tehokkaasti, mutta me haluamme rangaista kuluttajia. Tällä on vaikutus totta kai myös laajemmin yhteiskunnassa. Ajatellen sosiaalisia kustannuksia, kun haavoittuvaiset tukevat markkinoitaan. Emme halua, että tässä on tällaista ristiinrahoitusta. Eli sellaiset, jotka eivät pysty ennakoimaan, mitä aikovat tehdä, solmivat sopimuksia. Esimerkiksi sopimuksia, joilla mennään treenaamaan tai jätetään treenaamatta. No, jos joku ostaa tuotteita, ei ainoastaan sellainen, joka ostaa pukuja tai housuja, vaan vaikuttaa markkinoihin – myymällä omia tuotteitaan vaikka eBayn kautta. Eli taloudellisesti tehokkaat kuluttajat eivät saa riittävästi suojelua, koska tuomioistuimet eivät keskity näihin kysymyksiin, erityisesti määritelmä, jo, joka liittyy, esim. tuli esiin yhteisön tuomioistuimen tapauksessa, Benikasa vastaan dentalkit. Eli se, minkälaiset sopimukset ovat, eli jos ajatellaan ihmisiä, jotka myyvät oman autonsa henkilökohtaisia tavaroitaan, tai jos lähdetään kurssille jotain oppimaan ja näin parantaa taloudellisia näkymiä. Ja usein heitä huijataan, käytetään hyväkseen sitä, että ihmisten on mentävä jollekin kurssille saadakseen uusia mahdollisuuksia, ja oikeastaan he vain menettävät tässä. Eli tähän lainsäätäjien pitäisi puuttua, jotta kuluttajien osalta ei jäädä tilanteeseen, jossa taloudellisesti toimivat eivät kärsi siitä, että markkinat eivät toimi tehokkaasti. Kiitos, että kuuntelitte ja anteeksi, että joudun puhumaan näin nopeasti. And, um... Kiitoksia. Seuraavana Rodrigo Gouveia, olkaa hyvä. Good morning everyone. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Olen Eurokopista, joka edustaa eurooppalaisia kuluttajaosuuskuntia – puhun vähän hiukan kestävyydestä todella nopeasti. Mitä on kestävyys, mitä kuluttajat haluavat? No periaatteessa kuluttaja haluaa hyvän hinnan, mutta hinta liittyy tiettyihin seikoihin, laatuun, turvallisuuteen ja myöskin kestävyyteen. Ei pelkästään ympäristön kannalta, vaan myöskin sosiaalisesti. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, on tärkeää, että seuraavien vuosien kuluttaja-agendassa tarkastellaan kestävää kulutusta ja tuotantoa. Komissio on nyt valmistelevassa toimintasuunnitelmaa kestävän kulutuksen ja tuotannon osalta, ja sillä saralla olisi hyvin tärkeää, että kuluttajien huolenaiheet otetaan mukaan tähän laajempaan politiikkaan, joka liittyy kestävyyteen. Talouskriisistä huolimatta ja niistä ongelmista huolimatta, joita meillä kaikilla on, kestävyyttä ei voi jättää huomiotta. Ei ympäristön kannalta, koska ympäristö, ympäristövahingot eivät ole helposti korjattavissa, ja myöskään sosiaalista kestävyyttä ei tule unohtaa. Joka päivä voidaan havaita, että kuluttajat edelleen katsovat kestävyyskriteereitä ostaessaan tuotteita, ja meistä olisi erittäin tärkeää, että näitä kriteereitä tarkastellaan, esimerkiksi turvallisuuskriteereitä, kuten pääjohtaja totesi, meillä on Euroopassa elintarviketurvallisuutta, joka on erittäin korkealla tasolla, yksi maailman parhaita. Meillä on valvontaa, tiukkoja kriteereitä, mutta kestävyyden kannalta en usko, että siihen on kiinnitetty paljon huomiota ja kuitenkin pitäisi kiinnittää. Se ei ole reilua yritysten tai kuluttajien kannalta, että esimerkiksi voi mennä Euroopan ulkopuolelle tuottaa tuotteensa. Ei tarvitse noudattaa samoja ympäristö- tai sosiaalikriteereitä. Silloin saa epäreilun taloudellisen edun. Ja sitten voi myydä näitä tuotteita samoilla markkinoilla kuin muutkin toimijat. Eli kuluttajien huolenaihe täytyy ottaa mukaan kuluttajapolitiikkaan ja myöskin täytäntöönpano. No, joukokanteet ovat keskeisiä. On puhuttu täytäntöönpanosta, ja se ei koskaan tule olemaan täydellistä ennen kuin meillä on eurooppalainen joukkokannejärjestelmä, mutta kaikki tämä toimii ainoastaan, mikäli kestävä kasvu liittyy myöskin kuluttajien toimintaan. Kuluttajilla on nyt vähemmän rahaa, enemmän velkaa, pienemmät eläkkeet, he eivät näe tästä etuja. Eli jos haluamme, että kuluttajat ovat talouskasvun ytimessä, meidän täytyy varmistaa, että tämän kasvun hyöty palautuu myöskin kuluttajille. Thank you very much. Um, I think we... Uh, Kiitoksia. Uskon, että nyt voisimme aloittaa keskustelun. Tässä on ollut hyvin mielenkiintoisia ajatuksia, jotka on tuottu esiin läpinäkyvien sääntöjen tarve, vahvempi toimeenpano, joukkokanteet. Varmastikin täällä salissa on muitakin mielipiteitä. Olemme tarkastelleet kuluttajien määritelmää, kuluttajien suojelua, kaikkia näitä mielenkiintoisia asioita, haavoittuvaisia kuluttajaryhmiä. Minulla on pitkä lista puheenvuoropyyntöjä. He haluaisivat kaikki keskustella näistä tärkeistä asioista. Pyrin antamaan mahdollisimman monille minuutin puheenvuoron, joten te voitte tehdä kysymyksen. Valitettavasti ei ole varsinaista puheaikaa, vaikka taas olisikin houkuttelevaa. Ensimmäisenä Ruotos ECCG Saksasta. Olkaa hyvä. Sillä minuutti aikaa. Taus on no, sukunimeni. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin digitaalinen maailma. Siihen kuluu sähköinen kauppa ja tietosuoja on silloin erityisen tärkeä. Komissiossa parlamentissa tehdään työtä tällä saralla, mutta nyt tässä kuluttajien toimintaohjelmassa on vähän tästä aiheesta. Se on ikävää. Minun mielestäni myöskin tähän ohjelmaan tarvittaisiin enemmän tästä aiheesta. Toiseksi Täällä esitettiin, että lainsäädäntö, täytäntöönpano, siirto kansalliseen oikeuteen on tärkeä. Yksi asia kuitenkin jää tässä ilmakunnallista huomiota, varitettavasti myöskin tässä toimintaohjelmassa, on täytäntöönpano, siis se, miten tämä toimii käytännössä. Miten voi tietosuojan osalta antaa myöntymyksensä niin, että tietää asiasta riittävästi. Ja miten voidaan puuttua tietosuojakysymyksiin? Tämä on usein jätetty kokonaan yritysten kontolle tai tietosuojan osalta itse velvoittava. Kuluttajajärjestöjä ei ole otettu mukaan. Minun mielestäni tässä voitaisiin vielä tehdä paljon työtä, jotta ne säännöt, joista sovitaan, olisivat sellaisia, että niistä olisi etua myöskin käytännön elämässä kuluttajille – jotka voisivat näin saada enemmän parempaa tietoa. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Um. Kiitoksia. Uhka, joka oli lähes kaikissa puheissa ja kysymyksissä, esillä oli kuluttajien luottamuksen puute. Ja uskon, että tosiasia on, että tämän kaiken alla mainitsematta talouskriisi on hyvin suuressa vastuussa tästä luottamuspulasta. Eli tämän vuoksi, mitä tulee kuluttajasuojastrategiaan, kun me etenemme sen suhteen, eikö olisi järkevää ja käytännöllistä pohtia esimerkiksi käyttäjä in Schaldemosen määritelmää. Emmekö me tule Emmekö me voisi helpottaa hyvin hidasta ja raskasta lainsäädäntöprosessia erityisesti tiettyjen tuotteiden suhteen sellaisella järjestelmällä, jossa me voisimme eh, tuoda esiin rikkojat tällä olisi mahdollisuus vaikuttaa muihinkin sektoreihin. Ja minun kysymykseni on se, että eikö olisi realistista ajatella, että kuluttajajärjestöillä olisi mahdollisuus tehdä juuri tämä. Kiitoksia. Rouva Feller, olkaa hyvä. Press the microphone. The microphone. Thank you. Um, Food Drink Europe... Food Drink Europe edustaa elintarvikealaa Euroopassa ja esittäisin kysymykseni pääjohtajalle Lebailille, koska emme ole kovin paljon puhuneet yleisestä myyntilainsäädännöstä. Ja alamme on yli 310 000 yritystä, jotka ovat lähinnä pk-yrityksiä, ja tähän kuuluvat myöskin yritysten väliset suhteet ja eli toimijoiden väliset sopimukset. Kaksi kysymystä. Mitkä on Euroopan lainsäädäntöehdotus, joka vaikuttaisi tapauksiin, jossa heikompi osapuoli, eli pk-yritykset, 99 prosenttia yrityksistä mehän on pk-yrityksiä, voisivat paremmin toimia kansallisen lainsäädännön puitteissa. Se saattaa joskus olla tiukempaa kuin eurooppalaiset säännöt. Ja sitten toinen kysymys. Me ymmärrämme tämän tekstin niin, että siellä ei ole lauseketta, jossa todettaisiin, että tapauksissa, joissa kansallinen lainsäädäntö on parempi pk-yritysten kannalta, että tämä 28. vaihtoehtoinen sopimus, että sitä ei sovellettaisi automaattisesti riippumatta siitä, että kummatkin sopimusosapuolet ovat so- suostuneet siihen, että solmitaan eurooppalainen sopimus. Ja haluaisimme olla mukana näissä työryhmissä, joita järjestetään oikeudellisten asioiden valiokunnan puitteissa. Ja ehkä tänään voisitte jo kertoa, miten tätä lainsäädäntöä sovelletaan yritysten väliseen kauppatoimintaan. Much, uh, Kiitoksia hyvin paljon, herra Olsen. Olkaa hyvä. Start to thank you for this public... Voisin kiittää teitä aluksi tästä julkisesta kuulemisesta. Olen tässä. Minulla on konkreettinen kysymys. Te puhuitte paljon tästä kuluttaja-agendasta ja siitä, että haavoittuvaisia ryhmiä ja lapsia pitäisi tukea. Minä haluaisin tässä puhua alkoholista ja tiedon puutteesta Onko alkoholi jotakin, mitkä otetaan mukaan ja ellei, niin miksi? And then uh, Monsieur Dualleux, test Sitten herra uh... Yksi kysymys, joka liittyy kohtaan ja komission tämän vuoden työohjelmaan, jossa puhutaan välineestä, jolla voidaan puuttua vakuutuskysymyksiin. Ilmeisesti komissio haluaa vapaaehtoisen välineen tälle saralle. Ja meidän mielestämme lainsäädännöllä ei vain harmonisoida sisämarkkinoita, vaan sillä on muitakin tehtäviä. Ja vakuutusalalla erityisesti, kuten tiedätte, siellähän määritellään hinta riskeille – ja näin vastataan esimerkiksi tulvariskeistä tulva-alueilla ja sitten on lisävakuutuksia esimerkiksi sosiaaliturvan ja terveydenhuollon alalla. Ja täytyy välttää se, että tämä lainsäädäntöala unohtaisi nämä erityispiirteet. Tässä ei ole tilaa nyt tuotteille, jotka ovat tiukasti jossain kategorioissa, jotka on hoidettu kansallisessa lainsäädännössä, ja sitten on tuotteita, joista on säädetty Euroopan tasolla. Ja täytyy löytää näiden kahden lainsäädännön välillä yhteisiä nimittäjiä. Mutta kysyisin, tietääkö komissio, mitä tämän tyyppinen väline saattaa aiheuttaa, ja onko komissio tehnyt valinnan lainsäädäntömenettelystä. Ja sitten meidän järjestämme kanta tähän asiaan on se, että minimiharmonisointi tällä alalla, alalla olisi paljon sopivampaa kuin tällainen vapaaehtoinen järjestely, jossa puhuttaisiin yhteisistä periaatteista, ja pyydettäisiin, että teollisuus noudattaisi niitä. Kiitos. Euh, Kiitoksia seuraava rouva Krisi Giovanni Altru Konsumosta. Kiitoksia. Kiitoksia, mutta haluaisin puhua tässä neljännessä paneelissa vasta. We have, um, any member... Eli onko täällä jäseniä paikalla, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron? Kukaan ei taida pyytää puheenvuoroa. Uh, uh, Nyt voisin yrittää vastata kaikkiin kysymyksiin. Ja Paula Testori, vastatte sitten ehkä kysymyksiin, jotka ovat tarkemmin teidän alanne. Mitä tulee digitaalisiin aspekteihin kuluttaja-agendassa? Sitä, että nämä digitaaliset ilmiöt otetaan huomioon, kun teemme lainsäädäntöä. Te mainitsitte tässä esimerkiksi tietosuojan. Tietosuoja on tärkeä asia. Komissio haluaa luoda luottamusta digitaalimarkkinoille, jos halutaan parantaa kuluttajien oikeuksia. Me olemme tehneet tätä parantamalla oikeuksia, mitä tulee tietosuojaan, läpinäkyvyyteen, tiedon saantiin ja pääsyyn tietoon. Eli uskon, että olemme tehneet suuria ponnistuksia, että olisimme voineet parantaa kuluttajien oikeuksia. Ja tämä yhdistyy myöskin kasvuun, sillä tässä on kyseessä luottamuksen rakentaminen markkinoilla, luottamuksen teknologiaa kohtaan, ja sitä me tarvitsemme, jotta saisimme aikaan kestävää kasvua. Te mainitsitte, että me emme ole vahvistaneet kuluttajien mahdollisuuksia saada apua, kun heillä on ongelmia, mitä tulee tietosuojaan. Ja tässä haluaisin huomioittaa, että meillä on nimenomainen artikla, jossa puhutaan mahdollisuudesta olla edustettu, sillä tässä säädöstössä kuluttaja, jota tieto koskettaa, voi kääntyä tietosuojaan erikoistuneen järjestön puoleen, ja tällainen järjestö voi puolustaa tai edustaa kuluttajaa tässä tietosuojakysymyksessä. Eli olemme edenneet melko pitkälle, kun olemme tällaisen edustusmahdollisuuden luoneet, sillä olemme käsittäneet, että yksittäisen ihmisen, joka pyrkii puolustamaan omaa tapaustaan esimerkiksi Googlea vastaan, on vaikea toimia. Siksi olemme tämän luoneet ja suunnitelleet, jotta voisimme auttaa kuluttajia. Mitä tulee koordinoituun lähestymistapaan ja rikkojien nimeämiseen ja julkistamiseen, tässä herra Jul kysyy, voimmeko helpottaa asioita – niin, että kuluttajat voisivat tunnistaa, missä tällaisia sudenkuoppia on. Tämähän olisi parempi tilanne kuin se, että mentäisiin tuomioistuimen eteen. Tässä voisin antaa Paulalle puheenvuoron, sillä olen varma, että tätä toimintaa Heo Sankossa tehdään, kun pyritään auttamaan kuluttajia niiden ongelmien yhteydessä, joita on olemassa esimerkiksi finanssisektorilla, jonka te itsekin mainitsitte, mutta ehkäpä Paula tässä voi puhua tarkemmin aiheesta. Thank you very much. Kiitos paljon. Kuten aikaisemmin sanoin, hyvin selkeästi Sanko-pääosastolla teemme Euroopan sen kuluttajajärjestön ja kuluttajakeskusten kanssa yhteistyötä näin saadaan apua kuluttajille kansalliselle tasolle. Me rahoitamme tätä Euroopan kuluttajakeskusten verkostoa, ECC-verkostoa, ja me lisäämme rahoitusta 70 prosenttiin, koska olemme huolehtia siitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa on tällainen yhteyspiste, jossa kuluttajajärjestö voi saada apua. rahoituskysymyksissä on kyse alasta, jossa parlamentilta on saatu miljoona euroa lisää neuvonantoon. Eli rahoitusneuvoja. Mitä se tarkoittaa, että on riippumaton rahoitusneuvoja? Ovatko pankit, rahoituslaitokset todella tällaisia riippumattomia neuvonantajia? Meidän Mielestämme vastaus taitaa olla ei, joten me haluamme vahvistaa niitä yhteyksiä, tahoja kansallisella tasolla, jotka voivat todella riippumattomasti neuvoa kuluttajia. Ja me järjestämme koulutusta tässä. Kyse on kolmen vuoden ohjelmasta, joten se on todella tärkeä. Alkoholi, toinen kysymys, joka esitettiin komission jäseneni ja me keskitämme alkoholin liittyvän työn niin, että pyritään vähentämään nuorten alkoholin kulutusta. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa muodollisessa komiteassa, jossa me koordinoimme jäsenvaltioiden toimintaa. Esimerkiksi mitä tulee ikään, minkä ikäisille alkoholia myydään. Tässä on tietyt rajat meidän toiminnallamme, mutta me yritämme koordinoida jäsenvaltioiden työtä. Toisaalta meillä on foorumi, jossa teemme tämän alan edustajien kanssa työtä ja me pyrimme saman hyväksytyksi käytännesäännöt ja tietyt rajoitukset markkinoinnin osalta, koska tiedämme, että yksi alkoholikulutuksen ongelma nuorten joukossa on se, että tietyt alkoholituottajat markkinoivat niin aggressiivisesti. Me teemme tämän alan edustajien kanssa yhteistyötä ja olemme nähneet jo tuloksiakin. Kiitos. Kiitoksia paljon, Paolo. Sitten kaksi viimeistä kysymystä, jotka yleistä myyntilainsäädäntöä käsittelivät. Annan teille puheenvuoron pian. Niin, siis PK-yritykset ja yleinen myyntilainsäädäntö. Uskon, että on hyvin tärkeää korostaa sitä, että kun tätä myyntilainsäädäntöä on luonnosteltu, kuten me olemme myöskin tietosuojalainsäädännön yhteydessä tehneet, me olemme pitäneet mielessämme sen, että 99 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä Euroopassa ja me uskomme, että tämä lainsäädäntö tulee hyödyttämään pk-yrityksiä ja erityisesti niitä pk-yrityksiä, jotka päättävät toimia toisessa jäsenmaassa. Se tulee yksinkertaistamaan asioita niille hyvin paljon, kun Sama järjestelmää käytetään eri jäsenmaissa. Te mainitsitte yhteyden suurten yritysten ja pk-yritysten välillä. Te varmastikin halusitte mainita tässä sen tosiasian, että tämä voisi koitua pk-yrityksille taakaksi. Minä olen itse käsitellyt pk kysymyksiä viisi vuotta ja tiedän, että on vaikeita tilanteita, jossa välillä pk-yritykset saattavat joutua vastakkain suuren yrityksen kanssa. Mutta tämä on jotakin, mistä me olemme valmiita keskustelemaan ja me olemme valmiita tarkastelemaan tätä me pyrimme varmistamaan, että eurooppalainen lainsäädäntö hyödyttää pk-yrityksiä. Se on, kuten tiedätte, ollut periaate, jonka neuvosto on omaksunut hyvin hiljattainkin. Eli nämä ovat kysymyksiä, joista pitää keskustella vielä enemmän näiden nykyisten keskustelujen yhteydessä. Mutta tässä haluaisin sanoa, että se mitä me haluamme varmistaa tällä yleisellä myyntilainsäädännöllä on se, että PK-yritykset hyötyvät tilanteesta. Sitten viimeinen kysymys, mitä tulee vakuutusalaan. Me olemme pohtimassa tätä. Me tulemme kuulemaan asiantuntijoita. Me tulemme tutkimaan asiaa ja käyttämään tarpeeksi aikaa ennen kuin teemme suuntaviivoja tai yhteenvetoja alan suhteen. Me olemme asiantuntijoita tavanneet ja tämä työ tulee jatkumaan vuonna 2012, jotta voisimme päättää, mitä tällä erityisalalla tarvitaan tällä talouden erityisalalla, joten mitään suuntaviivoja ei vielä ole olemassa. Rouva Irigoja, olkaa hyvä. Kiitoksia, pääjohtaja. Ihan lyhyitä kommentteja näissä puheenvuoroissa, joita nyt kuulimme. Niistä kävi selville, että joskus unohdetaan, että me kaikki olemme kansalaisia ja kuluttajia. Eli näin ollen meillä on myöskin oikeuksia. Ja mitä kansalaiset ja kuluttajajärjestöt sitten haluavat lainsäädännöltä? Suojaa ja ennaltaehkäisyä kaikki kuluttajat, ja täällähän puhuttiin juuri näistä valveutuneista kuluttajista. Niin sehän olisi hyvä, jos kaikki eurooppalaiset olisivat valveutuneita kuluttajia. Ja kuluttajat saattavat vaatia korvauksia, mutta heidän täytyy tietää näistä oikeuksista, vaikka kyse olisikin vain 10 eurosta. Ja kriisi ei vähennä kuluttajien oikeuksia, vaan vahvistaa niitä. Ja erityisesti kun ajatellaan haavoittuvia kuluttajia, Kyse ei ole pelkästään tiedonsaannista, vaan kyse on paljon muustakin ja täytyy mennä paljon pidemmälle kuin tähän asti on menty. Kiitos. Kiitoksia hyvin paljon, Roa Erigoja. Nyt voisin antaa panelisteille puheenvuoron, jos heillä on lisäkommentteja, joita he haluaisivat esittää. Eikö niitä ole? Olkaa hyvä. Uh, Yksi kommentti tietosuojakysymyksistä, tietosuojalainsäädännöstä ja kuluttajasuojasta. Tähän liittyy pari seikkaa. Yksi asia, kun kuluttajat antavat henkilötietojaan ajattelematta sitä sen kummemmin. Näillä tiedoilla on tietty taloudellinen arvo, vaikka kuluttaja sitä ei tiedosta. Eli näillä tiedoilla voidaan käydä kauppaa, joten kuluttajan pitäisi voida myydä tähän näitä tietoja. Meillä on kauppoja, joilla on tällaiset kanta-asiakasjärjestelmät ja siinä ajatuksena on se, että kuluttajat ikään kuin myyvät tietonsa. Jos nämä tiedot otetaan kuluttajan tietämättä, niin se on eri asia. Ja sitten, miten jos pyritään huolehtimaan sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan? Teemme yhteistyötä muiden tahojen kanssa eu ja usein ulkopuolella. Usein nämä ongelmat liittyvät tietosuojalainsäädäntöön. Kielteisenä vaikutuksena on se, että meidän on hyvin paljon vaikeampi jakaa tietoa siitä, mistä kuluttajat valittavat. Emme saa niin hyvää käsitystä siitä, mitkä huolenaiheet ovat sekä yhteisön sisällä että ulkopuolella. Englanninkielisessä maassa tämä on erityisen hankala. Samat yritykset toimivat Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa, me haluaisimme saada kokonaiskuvan, mutta se on käytännön työssä hyvin hankalaa, kun tietosuojasäännöt ovat erilaiset. Meidän on vaikea vaihtaa tietoa amerikkalaisten ystävien kanssa. Näitä asioita pitäisi ajatella, kun puhutaan tehokkuudesta. Um, um, Hyvä. Nyt tämä hyvin mielenkiintoinen paneeli päättyy. Haluaisin kiittää panelisteja hyvin paljon heidän mielenkiintoista puheenvuoroistaan ja myöskin muita osallistujia kysymyksistä. Kiitoksia. Well, François, thank you very much indeed. Kiitoksia François, että vedit tätä paneelia näin hyvin ja että hoidit nämä kysymykset. Kiitokset myöskin Paulalle. Sitten siirrymme kolmanteen osioon. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä, eli ikävä kyllä te joudumme vähän hoputtamaan puhujoita, mutta toivottavasti meillä on aikaa vielä keskustelunkin. Tähän osioon ei ole paljon ilmoittautuneita sieltä salin puolelta, mutta jos haluatte esittää kysymyksiä liittyen koulutus- ja tiedotusasioihin, niin toimittakaa nimenne tänne. Eli nyt toivottaisin tervetulleeksi henkilön, joka on hyvin pitkäaikainen valiokunnan ystävä. Ja hän on ollut mukana tämän valiokunnan työssä mutta nyt ensimmäistä kertaa hän on täällä uudessa roolissaan, joka on hyvin tärkeä uusi rooli. Hän toimii Euroopan komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa yksikön päällikkönä, ja kuten monet tietävät, David on johtanut työtä monissa asioissa, esimerkiksi liittyen kuluttajien markkina vertailutaulukkoon ja meidän pitäisi käyttää näitä hyväksi enemmän, kun yritämme ymmärtää markkinoiden toimintaa. Ja Freemansin alustus, jonka kanssa olin täysin samaa mieltä, myöskin osoitti sen, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, miten markkinat toimivat kuluttaja-asioiden lisäksi. Eli tästä aion puhua myöskin Almunian kanssa ja hänet voidaan kutsua valikuntaan myöhemmin. Eli tämä oli minulta vain yleinen huomio ja nyt sitten annan puheenvuoron David Marylle, joka vetää seuraavan osion. Kiitoksia Malcolm, kiitos tästä mahdollisuudesta. Eli jotka eivät ehkä tunne yhteistä tutkimuskeskusta, me olemme komission tiedeyksikkö. Me annamme tieteellistä neuvoa, jotta komissiossa voidaan ajaa politiikkaa meidän todisteiden pohjalta. Tuskin tästä syystä minua pyydettiin tänne, vaan olen ollut Sanko pääosastolla kuluttajapolitiikkaa työstämässä 13 vuoden ajan. Ja vaikka nyt olen komissiossa toisessa osassa töissä, niin tämä on minulle tärkeää. Tiedottaminen, valistaminen, miksi se on niin tärkeää? Se on totta kai tärkeää kuluttajien hyvinvoinnin kannalta, että kuluttajat voivat tehdä omat valintansa parhaan etunsa mukaisesti. Usein jätetään huomiota se, että kuluttajien oikeiden päätösten tekeminen on tärkeää talouden toiminnassa. Hyvää työtä talousnobelin sairaala viime vuonna on tehty. He huomasivat paradoksin, jossa sanotaan, että kun markkinoilla tutkimuskustannukset ovat melko korkeat, niin kuluttajien markkinoilla tässä on kyse siitä, että on hankala löytää paras arvo, paras hinta. Ja tällaisilla markkinoilla, vaikka toimijoita on markkinoilla paljon niin näyttää siltä, että kilpailua on pal- paljon, niin nämä markkinat lähtevät toimimaan monopolien tavoin. Jos kuluttajat siis eivät voi tehdä hyvin, hyvään tietoon perustuvaa päätöstä siitä, mikä olisi hyvä, laatuinen tai hintainen tuote, niin tällaisilla markkinoilla lähestytään monopolia. Varmasti olemme huomanneet tällaisia markkinoita, että on vaikea löytää paras palvelu tai tuote, vaikka vaikuttaisi siltä, että markkinoilla on kilpailu ja silloin kilpailu siis toimii markkinoilla. Tilanne kuluttajilla on sellainen, että markkinat muuttuvat hyvin nopeasti. Ja yhä enemmän on kyse tilanteessa, jossa tietoa on liikaa, tuotteiden lukumäärä on niin suuri, ja kaikenlaisia tuotemerkkejä, logoja ja niin edelleen. Tietoa on niin paljon ja näemme myös, että kun tutkitaan ihmisten käyttäytymistä, niin kaikki yksilöt, tämä koskee kuluttajia myös, ovat tiettyjä rajoitteita siinä, miten voidaan ymmärtää ja tehdä päätöksiä. Usein systemaattisesti, ihan riippumatta siitä, minkälainen koulutustausta kuluttajilla on. Näemme myös, että yritykset ymmärtävät nämä kognitiiviset rajoitteet hyvin ja markkinointi, mainonta on yhä hienostuneempaa ja sitä sopeutetaan näihin rajoituksiin, rajoitteisiin, joita kuluttajilla on. Toisaalta on nähty internetin kehittymisen kautta valtavaa kasvua siinä, että tällaisia välikäsiä tulee lisää auttamaan kuluttajia tekemään oikean valinnan. Ja tämä antaa meille paljon toivoa siinä, että kuluttajat voivat löytää tien oikeaan valintaan niin, että he voivat tehdä parhaan mahdollisen valinnan omalta osaltaan, mutta myöskin niin, että markkinat toimivat hyvin ja kilpailu tehostuu. Kolme erittäin hyvää puhujaa tänä aamuna näistä aiheista puhumassa. Louis Grech ensimmäisenä hän on IMKO-valiokunnan varapuheenjohtaja, mutta oli myös esittelijänä tärkeän mietinnön osalta. Se koski sisämarkkinoita ja kansalaisia. Hän taisi ensimmäisenä tuoda esiin tämän fantastisen ajatuksen, että otetaan nyt esiin ne 20 suurinta huolenaihetta, joita kuluttajilla on markkinoilla. Tästä on tullut todella tärkeä konsepti. Moni Goyens toiseksi pääjohtaja ja sitten Gerald de Graaf joka on johtajan vastuussa audiovisuaalisesta mediasta, mutta myöskin sähköisen viestinnän asiantuntija. Jos mä näytän Luin Grekistä, jos voisitte kertoa hiukan mietinnöstä, jonka kirjoititte sisämarkkinoista ja kansalaisista. Kiitoksia. Haluaisin tänään lyhyesti katsoa, miten olemme pitäneet kiinni sitoumuksistamme ja saamme nyt saaneet aikaa sisämarkkinoita kuluttajille. Puolitoista vuotta sitten totesin, että tarvitaan uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa sisämarkkinoiden elvyttämiseksi ja pitää ottaa huomioon kansalaisten huolenaiheet ja erityisesti ne, jotka tulevat PK-yrityksiltä. Mietinnössäni totesin, että se, että kansalaiset otetaan aktiivisesti sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämiseen, ei ole helppoa, koska kansalaiset näkevät markkinat hyvin heik- kielteisessä valossa. Kansalaisten tietämys markkinoista ei ole parantunut kovin paljon viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kuluttajille tieto on osa koulutusta ja kohdennettu tiedonanto ja strategia, jossa kuluttajille annetaan oikeaa, helpotajuista tietoa, on välttämätöntä, jotta kansalaiset pystyvät tekemään – tietoon pohjautuvia päätöksiä markkinoilla. Olen ehdottanut, että pitäisi olla kuluttajien oikeusluettelo, jossa luetellaan kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet sisämarkkinoilla helpo, helpolla tavalla. Puheenjohtaja, tämä valiokunta on aktiivisesti ollut mukana tässä elvyttämisessä. Vaikka tässä nyt ei voidakaan kattaa kaikkia valiokunnan työalueita, se on kuitenkin suositellut lainsäädännöllistä ja ei-lainsäädännöllistä toimintaa, jolla saadaan aikaan etuja kansalaisille, esimerkiksi sisämarkkinapaketti, kuluttajaoikeusdirektiivi ja tutkimus, joka tehtiin 20 tärkeimmästä huolenaiheesta. Barnier, Dali ja Redi komissiosta ovat keskittyneet kansalaisten huolenaiheisiin ja ehdottaneet 12 avainkohtaa kuluttajaoikeuksiin, kansalaisuusraporttia ja riidanratkaisumenettelyä internetkaupoissa. Mutta sisämarkkinat eivät vielä ole niin pitkällä kuin niiden pitäisi olla, ja tämä kävi selväksi komission tutkimuksesta, jossa otettiin kansalaisten turhautumisen aiheita esille. Nyt pyytäisin, että komissio ehdottaa ratkaisumalleja näihin ongelmiin. Ja lisäksi parlamentti ja komissio ovat havainneet puutteita markkinoilla ja osa niistä on katettu lainsäädännöllisillä ehdotuksilla, mutta nyt pitäisi siirtyä tärkeimpään vaiheeseen. Eli se, että uudelleen käynnistetään sisämarkkinat kunnolla ja niin, että jäsenvaltiot sen hyväksymät. Tämä on varmaan kaikkein vaihein, vaikein vaihe tässä prosessissa. Myöskin uskon, että pitäisi tehdä väliajan tarkastelu siitä, miten kuluttajatavoitteisiin on tähän mennessä päästy. Ja toivottavasti komissio antaa kuluttaja tälle valiokunnalle tietoja sen jälkeen, kun tutkimus on saatu valmiiksi. Sisämarkkinat täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Ne voivat vielä olla katalysaattorina innovaation, kilpailukyvyn ja kuluttajasuojan ja talouskasvun osalta. Ja kun mietit, ajatellaan kuinka vakava kriisi on, sisämarkkinoihin pitää kiinnittää kunnolla huomiota. Meillä on edelleen suuria haasteita. Euroopan integraatio ei ole peruutettavissa – ja se kuuluu erityisesti jäsenvaltioille. Heidän on kannettava roolinsa, uudistettava markkinoita ja poistettava esteitä, jotta saadaan aikaan yhtenäiset ja holistiset sisämarkkinat. Jos me emme anna tuloksia kansalaisille, kuluttajille ja pk-yrityksille, silloin tämä koko prosessi saattaa romahtaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja Moniko Jens. Ilmeisesti haluat kertoa vähän kapasiteettien rakentamisesta ja kuluttajien edustajien roolista. Thank you very much, but I would... Kiitoksia. Haluaisin yleisistä huomioista aloittaa, sillä kuluttajien edustamisesta on puhuttu jo paljon. Aluksi haluaisin sanoa, että Euroopan kuluttajaliitto BEUK tervehtii ilolla komission huomioita liittyen kuluttaja-agendaan. Emme vielä tiedä sen sisältöä, sehän on kaikkein tärkeintä kuitenkin. Uskomme, että tämä on hyvin vahva signaali kuluttajille Euroopassa siitä, että he tulevat olemaan eurooppalaisen politiikan ytimessä ja tämä on hyvin tärkeää, sillä se huomioita me saamme jäseniltämme, on viesti, että sisämarkkinat on vain osittain onnistuttu saattamaan loppuun. On vielä olemassa puutteita, mitä tulee kuluttajiin. Ja tietenkin eh, kuluttajien hyvinvointia koskettavat muutkin asiat kuin sisämarkkinoiden toteuttaminen, ja me tarvitsemme nyt lisävälineen tässä. Euroopan kuluttajaliitto haluaisi tukea tätä työtä, ja me tulemme 50. Eh, juhlavuotemme kunniaksi valmistelemaan tekstin. Se tullaan julkaistamaan muutaman viikon päästä. Minulla on hyvin suuria odotuksia kuluttajakirjan suhteen ja kuten komission jäsen Dali sanoi, on hyvin tärkeää, että meillä on holistinen lähestymistapa. Kyseessä ei ole vain se, että kuluttajilla on oikeuksia hyvin kapeassa mielessä. Kyseessä on esimerkiksi energiamarkkinoiden vapauttaminen, tehokkuus, terveys, kuljetus, näin edespäin. Minun täytyy myöntää, että olen käynyt läpi hyvin laajan mm, tuntemusten kirjon tämän paneelin aikana. Aluksi minä olin huolestunut, sillä meillä oli hyvin klassisia kuluttajansuoja otsikoita, turvallisuus, kuluttajan oikeudet, kuluttajan suojelu. Näitä asioita täytyy tarkistella. Ja näin on tehty puheiden aikana, mutta sitten minua kyllä rauhoitti se, että komission jäsen Dalli sanoi, että hänkin oli hiukan hämmentynyt. Kuluttajastrategian ja kuluttajapolitiikan välillä on jonkin verran hämmentäviä seikkoja. Ja sitten hän sanoi myöskin, että me tarvitsemme holistisempaa lähestymistapaa, ja tämä on rauhoittavaa. Komission jäsen Dalli sanoi, että kuluttaja ohjelma tulee olemaan kuluttaja-agendan ilmaisu. Tämä nyt ei ole ehkä oikea signaali, sillä kuluttajaohjelma on sankon asia ja se on ollut hyvin tehokas, kun se on kuluttajanäkökulmaa lisännyt Euroopan politiikkaa, mutta me tarvitsemme paljon enemmän resursseja kuitenkin, jos haluamme todella olla holistisia tässä asiassa. Sitten mitä tulee resursseihin, olemme kuulleet kuluttajan voimauttamisesta ja on hyvä kuulla, että komissio Dalli todellakin pohtii sitä, Eh, minkälaisia välineitä kuluttajille voitaisiin antaa heidän suojelemisekseen, mutta monta kertaa vaikuttaa siltä, että me vain annamme tietoa kuluttajille tämän tehdäksemme, ja sitten vastuu jää kuluttajalle. Hänen pitää tehdä oikea päätös, kuten tässä herra Freeman viittasi. Eli on hyvin tärkeää, että kuluttaja saa nämä välineet, jotta hän voisi tehdä oikeita ratkaisuja. Tässä David sanoi, että internetissä on valtavasti potentiaalia kuluttajien tiedottamisen suhteen mutta siellä on kyllä paljon riskejäkin, joita ei ennen ollut olemassa, sillä tietoa ei tarkisteta. Te näitä tämän trip advisor skandaalin yhteydessä tämän ja paljon ristiriitaista tietoa kiertelee internetissä. Ja on havaittu, että kuluttajat eivät osaa käsitellä ristiriitaista tietoa. Tämä ei kosketa vain teollisuutta, tämä koskettaa myöskin julkista sektoria. Esimerkiksi Espanjassa liittyen rintaimplantteihin viranomaiset sanoivat, että mitä riskiä ei ole ja toisissa maissa näitä on pyydetty poistamaan. Tällaista koordinaation puutetta on ollut menneisyydessäkin, mutta nyt nämä asiat ovat internetissä ja ihmiset eivät enää tiedä mitä tehdä. Kuluttajat tarvitsevat välineitä, jotta he saisivat tietoa ja jotta heitä edustettaisiin. Tämä on kuluttajajärjestöjen työ luonnollisestikin ja tämä vaatii... Nyt minä vaihdoin yhden minuutin puheaikaa kollegan kanssa, joten hän antaa minun puhua hiukan pitempään. Tämä on yhteistyötä. Jotta voisimme olla uskottava kuluttaja yritys, tarvitaan asiantuntemusta ja tapoja vaikuttaa politiikkaan, ja tämä on jatkuva haaste. Onko meillä tarpeeksi resursseja? Tämä on kaikille kuluttajajärjestöille Euroopassa haaste, ja tämä muuttuu dramaattiseksi sekä Keski-Itä että Kaakkois-Euroopassa, missä ei ole sellaista perinnettä, joka tekee näistä kuluttajajärjestöistä uskottavia kumppaneita hallituksen silmissä. Tässä Peo Sanko on tunnustanut nämä puutteet ja haasteet ja he ovat tukeneet näiden kuluttajajärjestöiden kapasiteettien parantamista koko Euroopan alueella. On erittäin tärkeää, että tätä työtä jatketaan ja on hyvin rauhoittavaa, että tämä asia on mainittu, mutta olkaa hyvät eurooppalaiset toimielimet, komissio, parlamentti, pyrkikää vaikuttamaan kansallisella tasolla, jotta hekin kuuntelisivat kuluttajajärjestöjä niissäkin maissa, joissa näin ei ole ollut tapana. Gerard, if you could tell... Kiitos. Kiitoksia. Sitten Gerard, jos kerrot näistä mahdollisuuksista ja vaaroista digitaalisessa yhteiskunnassa kuluttajien tiedottamisessa ja koulutuksessa. Well, um, I've got two minutes. I'm going... Minulla on kaksi minuuttia. Puhun nopeammin ja rajaan muutaman seikkaan, ei mitään kattavampaa johdantoa. Kyllä kilpailu on hyvää kuluttajien mielestä. Ja viestinnässä esimerkiksi kilpailu on vähentänyt hintoja, pienentänyt hintoja ja niin edelleen. Toisaalta esimerkiksi verkkovierailujen osalta kuluttajat joutuivat maksamaan todella törkeitä hintoja. 70 prosentilla nyt verkkovierailukustannukset ovat tulleet alas. Joten tällainen tilanne, jossa saa kokee valtavan järkytyksen, kun näkee kännykkälaskunsa menneisyyttä. Kiitos Euroopan parlamentin. Ja myöskään sisämarkkinoita ei ole saatu tällä saralla ihan loppuun vietyä, kuten edustaja Greg sanoi, meidän alallamme on edelleen paljon etuja saatavana. Me myöhemmin tässä kuussa esittämme tutkimuksen näistä kustannuksista ja varmasti säästöä voitaisiin saada yhden prosentin verran BKTstä vuosittain. Vielä tiedottamisesta. Jos kuluttajat eivät oikeuksiaan tiedä, niin tämä on ihan hyödytöntä. Parempaa tiedonantoa siis tarvitaan. Euroopan komissio aikoo löydä koodin EUn online-oikeuksista hyvin yksinkertaisessa muodossa, että ihmiset tietävät, mitä oikeuksia heillä on ja miten heitä suojellaan. Parempi tiedonanto, ei ainoastaan enemmän tietoa. Se ottaa luottamusta, koska kuten David sanoi, hyvin tärkeä osa markkinoiden toimintaa riippuvaista tästä tiedottamisesta. Yksi aleita katsomme on se, miten tarkkaan kuluttajat tietävät, miten heidän nettinopeutensa. Jos vaikka tilaa 30, niin saakin 10 megabittiä. Ja kuluttajien pitää siis tietää, mistä he maksavat, mitä he saavat. Jos eivät saa sitä, mistä on maksettu, heidän pitää voida vaihtaa palvelun tarjoajaa. Erityisesti tässä katsotaan avoimuutta siitä, mitä, mitä pakkaukseen kuuluu ja miten voidaan vaihtaa. Minulla on vielä parikymmentä sekuntia tässä aikaa, mutta päätän puheenvuoroni. Uh, Kiitoksia, että uhrasit osan puheestasi. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. En osaa puolella ääntää niin hyvin, mutta ensimmäisenä on Rochitska. Hän ilmeisesti edustaa puolalaista kuluttajaliittoa. E, dzień dobry Państwu. Zacznę pozytywnie. E, Kiitoksia. ajatuksena, että sisämarkkinoiden ytimessä on voimakas kuluttaja, se on hyvä ajatus. Ja minulla on myöskin myönteinen näkemys saavutuksista, joita on saatu aikaan kuluttajapolitiikan alalla. Kuitenkin merkittävä rooli on ollut sillä, että kuluttajan otettu markkinoiden ytimeen, ja se on osittain kuluttajajärjestöjen ansiota. Ja nyt monet kuluttajajärjestöt hyvin rajallisesti pystyvät toimimaan. Ja tämä liittyy tietysti kriisiin, mutta se johtuu myöskin siitä, että tällaiset järjestöt toimivat erin epäsuotuisissa olosuhteissa. Eli he eivät pysty kunnolla vaikuttamaan politiikkaan, eivätkä myöskään kunnolla pysty toimittamaan kaikkia tietoja kuluttajajärjestöille. Eli meidän on pantava merkille, että tilanne on hyvin epätyydyttävä. On puhuttu siitä, että pitäisi vahvistaa kuluttaja järjestöjen asemaa, mutta täytyy muistaa, mikä tilanne on. Odotamme, että komissio ja parlamentti toimivat ja odotamme, että ne ottavat yhteyttä hallituksiin ja varmistavat, ettei kuluttajajärjestöissä hajota, koska muuten kukaan ei pidä huolta kuluttajan oikeuksista. Breda Kut. Seuraavaksi Breda Kutin slovenialaisesta kuluttajajärjestöstä. Thank you for the invitation. I will just... Kiitoksia kutsustanne. Minä puhun nyt Keski- ja Itä-Euroopasta. Me pidämme itseämme yhä uusina jäsenmaina ja haluaisin tässä käsitellä asiaa taloudellisesta näkökulmasta ja mitä tulee sisämarkkinoiden toimintaan. Valitettavasti monet Toiminnat, jotka liittyvät kuluttajien tiedottamiseen, ovat kansallisten hallitusten vastuulla ja te kuulitte jo tästä tilanteesta, joten en toista asiaa. Mutta jos kuluttajia halutaan voimaanottaa ja rakentaa luottamusta, tieto, informaatio ovat erittäin tärkeitä. Tämä on perusasia ja hyvin harvoissa maissa, hyvin harvoissa tilanteissa kuluttaja voi tehdä hyvin perustellun vertailuun tai testiin perustuvan päätöksen. On todistettu, että tällainen testaaminen parantaa kuluttajien tekemiä päätöksiä. Ja tässä vetäisin, vetoisin PO-sankoon. En tiedä, onko tämä mahdollista, mutta toivoisin, että tehtäisiin tällaista monen tahoista työtä, jotta kansallisten kuluttajajärjestöiden toimintaa voitaisiin tukea, jotta testausjärjestelmiä eurooppalaisella tasolla voitaisiin tukea, sillä me keskustelemme aina välillä kahdenlaisista standardeista, mutta me emme ole voineet todistaa näitä asioita paitsi jossakin hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. Ja jos Toivotaan, että kuluttajat ostavat rajat ylittävästi. Me tarvitsemme myöskin informaatiota, joka perustuu testeihin. of... Kiitoksia sitten Heidi Ramskin Consumer Focus-järjestöstä. Thank you. Um... Kiitos. Komission jäsen Dali aikaisemmin puhui siitä, että palautetta on tärkeää saada kansallisista järjestöistä EUn politiikkaan. Tämä liittyy siihen, miten kuluttajien kannat tulevat näkymiin EU-politiikassa. Minun se kysymys komissiolle ja Kainsille energiapolitiikan alalla on tehnyt työtä energian osalta komissiossa sankopääosaston tuella pyritään koordinoimaan kansallisten kuluttajien kantoja varhaisessa vaiheessa – lainsäädäntötyön luonnostelussa. Miten pitkälti tätä voitaisiin noudattaa tätä samaa periaatetta muilla politiikan alla? Monikille kysymys. Vuosittainen kansalaisten energiafoorumi viettää vuosipäivää ja miten pitkälti voitaisiin saada aikaan jatkuvaa vuoropuhelua kansallisten järjestöjen ja EUn toimielinten kanssa, että varhaisessa vaiheessa kuluttajat saisi äänensä kuuluviin. Kiitoksia ja sitten Esteve Shoto CIIAsta. Thank you for the opportunity. Kiitoksia. Olen Una Shortol. Edustan eurooppalaisia energiasääntelijöitä. Ja olen pitkälti samalla linjalla kuin Heidi. Energia-alalla meillä on Lontoon foorumi, vuosittainen kansalaisten foorumi, ja siellä käsitellään kansalaisten energiakysymyksiä. Me edustamme eurooppalaisia kansallisia energiasääntelijöitä ja heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat vahvistuneet. Kiitos Euroopan parlamentin. Viimeksi kun lainsäädäntöä tehtiin, tätä parannettiin. Haluamme luoda näkemyksen vuodesta 2020 siitä, mitä energiamarkkinoiden tulisi antaa kuluttajille. Emmekä yritä nyt kertoa millaista sen pitäisi olla, vaan käymme tässä vuoropuhelua esimerkiksi komission kanssa. Ja sidosryhmien mukaanotto on erittäin tärkeä osa tätä. Mutta suuri haaste meille on se, miten saamme palautetta tavallisilta kansalaisilta. Ja haluaisin kysyä Gregiltä, mitä mieltä hän on ja miten saisimme parhaiten yhteyden tavallisiin kansalaisiin jotta voitaisiin nähdä, miten he muokkaisivat eurooppalaista politiikkaa. Eikä tämä liity pelkästään tähän kerran vuodessa järjestettävään tapahtumaan, vaan miten kansalaiset voisivat jatkuvasti olla mukana tässä vuoropuhelussa. Siinä tuli kysymyksiä, eli ehkä Sankon edustaja ensin ja sitten muut paneelin jäsenet. It is true that the Vastauksena Monika Goisille on totta, että kuluttajaohjelma – Talousohjelma on vain osa kuluttaja-agendaa, mutta on selkeä, kuten sanoin aikaisemmin. Me halusimme, komission jäsenet Dali ja Reding toivoivat, että tämä kuluttaja-agenda kattaisi kaikki sellaiset politiikan alat, jotka koskettavat kuluttajia. Meidän ohjelmamme koskettaa vain sankopääosastoa. Meillä on paljon vähemmän taloudellisia resursseja. Enkä tiedä, ovatko muut pääosastot yhtä innokkaita kuluttamaan näihin kysymyksiin resursseja. Toisekseen, miksi meillä ei ole enemmän tuotetestausta markkinoilla? Kyllä sitä on. ProSafe-järjestön kollega viittasi tähän aikaisemmin. Nämä yhteiset toimet markkinavalvonnassa täytyy sanoa niinkin suhteen, että meidän budjettimme on rajallinen. Me voimme rahoittaa tämän tyyppistä koordinoitua toimintaa, mutta mitä tulee tuotteiden testaamiseen, en usko, että tämä on Euroopan komission velvollisuus. Sitten kuluttajien mukaan ottaminen politiikan ja sääntöjen laadintaan. Me pyrimme Sanko pääosastossa tekemään mahdollisimman paljon. Me olemme täällä suojelemassa kuluttajan intressejä ja pyrimme tekemään parhaamme, jotta onnistuisimme siinä. Meillä on säännöt, mitä tulee eri toimijoiden kuulemiseen ja me Teemme kyllä näin. Ehkä sitten Greg voisi vastata erityisesti tähän energiasäätelyyn liittyvään kysymykseen. I think that in fact the, there... Minusta tuntuu, että tässä on ajateltava suhdetta toimielinten ja kansalaisten välillä – Tämä on tärkeää ottaa huomioon, kun lähdetään liikkeelle sisämarkkinahankkeissa. Esimerkiksi kun puhumme näistä 20 suurimmasta kansallisten huolen aiheesti. Sanoimme tämän erityisesti siksi, että oli turha meidän sanoa, mitä pidimme kuluttajien huolenaiheena, vaan kannatti saada kuluttajilta suoraan tietoa. Joten me sanoimme, että meidän pitäisi kääntyä kuluttajien kansalaisten puoleen ja saada sieltä tarkka palaute. Ja näin tehtiin hyvin kohdennetulla tapaa. Osittain vastauksena kysymykseen on se, että meidän tulee, tai komission tulee tehdä työtä samalta pohjalta kuin tehtiin 20 suurimman huolenaiheen osalta. Siis suoraan eri kanavien kautta kuluttajien pakeille kuullaan kuluttajia sitten Komissio voi analysoida tämän palautteen ja sen pohjalta kertoa, mikä komission mielestä oli tässä lopputulema. Toiseksi, komission pitäisi todella huolehtia siitä, että kuluttajat, PK-yritykset myös tulevat tärkeäksi osaksi tätä kokonaispolitiikkaa. Jos tämä pidetään kaikessa lainsäädännössä mielessä – niin silloin päästäisiin jo pitkälle, jotta voitaisiin potentiaalisesti ratkaista tämä ongelma. Um, one minute. Kiitoksia. Monik, yksi minuutti vielä ja sitten yksi minuutti Gerard. London Energy. Kiitoksia. Lontoon energiafoorumi on hyvä esimerkki hyvin kehittyvästä järjestelmästä, koska aluksi se oli vain vuosittainen tapahtuma, jossa kuluttajajärjestöt olivat mukana, koska siinä oli kiva kutsua kuluttajajärjestöjä – ja sen jälkeen siellä on tapahtunut kehitystä. Sanko on tehnyt kovasti työtä tämän parissa. Myöskin energiapääosasto keskittyy kuluttajiin. Ja nyt sääntelijöiden kanssa ja muiden pääosastojen kanssa me käymme jatkuvaa vuoropuhelua, koska yksi kokous vuodessa ei muuta mitään, vaan kaikki suhteet, joita luodaan vuoden aikana. Ja meistä vaikuttaa, että nyt kuluttajat ovat mukana energiapolitiikassa, ja näin pitäisi käydä tietysti kaiken politiikan alalla, jota käsitellään Euroopan tasolla. No sitten sanoisin, että on hyvin vaikea saada yhteyttä kuluttajien. Se on päivittäistä työtämme, mutta on hyvin vaikea saada ihmisiä liikkeelle teknisissä kysymyksissä, ja se saattaa myöskin olla vaarallista. Thank you. Uh... Kiitoksia. Sitten Gerard. think communication is absolutely essential. Mielestäni viestintä on täysin välttämätöntä. Me emme ole Euroopan unionin tasolla hyviä välittämään kuluttajille ja kansalaisille viestiä siitä, mitä meidän työmme, kuinka se hyödyttää heitä. Esimerkiksi minä tulee verkkovierailuihin, en usko, että tässä on hyvin tiedotettu, että voisimme parantaa asioita, sillä sisämarkkinoilla on paljon asioita, jotka hyödyttävät kuluttajia. Tämä ei ole vain Euroopan komission tehtävä. Me olemme tietyllä tavalla hyvin kaukana kuluttajien ja kansalaisten arkipäiväisestä elämästä, ja tämä on myöskin jäsenmaiden vastuulla oleva asia. Uskon, että erityisesti internet tuo kuluttajat paljon keskeisempään tilanteeseen. Me saamme yksittäisiltä kuluttajilta valituksia siitä, miksi ne eivät voi käyttää tiettyjä ähm, internetpalveluita, esimerkiksi ladata saksalaisia sähköisiä kirjoja Espanjassa. Ne ovat hyvin konkreettisia valituksia, meidän pitää käsitellä niitä paremmin ja tämän vuoksi uskon, että olisi hyvä että meillä olisi tällainen 20 prioriteetin lista, mutta näihin, ratka- näihin ongelmiin on olemassa ratkaisuja, mutta me tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta voisimme päästä niihin. Kiitoksia. Ehkä vielä Mendes sitten lopu. Manders. Simple question. Kiitos. Yksinkertainen kysymys. Minun kysymykseni ovat aivan yksinkertaisia. Viestinnän yksinkertaistamiseksi ja tämän tietovirran yksinkertaistamiseksi. Kaikki kuluttajat ovat samalla tapaa eurooppalaisia kansalaisia. Miksi keskitytään aina direktiiveihin eikä asetuksiin? Täällä sanottiin, että roaming verkkovierailukysymys on kaikkien loppukäyttäjien osalta yksi menestystarina, yksi parhaimmista aloitteista täällä parlamentissa. Direktiiviä käytetään edelleen ja jäsenvaltiot käyttävät direktiiviä väärin ja ottavat uudelleen käyttöön protektionismia, joka on hämmentävää kuluttajille. Jos haluamme tasavertaisesti käsitellä, kohdella kuluttajia, meidän pitäisi toimia enemmän asetusten kautta. Miksi näin ei tehdä, se on kysymykseni. Paula. No, Paula. as I said before. Kuten aikaisemmin sanoin, me sääntelemme silloin, kun se on tarpeen ja mahdollisimman ja tarpeen mukaan. Ja me haluamme ylisäännellä. Mutta kun näemme, että on erityisiä ongelmia, me toimimme sitten tasapainoisen sääntelyn kautta. No niin, eli yhteenveto tästä monipuolisesta keskustelusta. Asiat, jotka otin esille, olivat se, että haluttiin, että olisi kokonaisvaltainen politiikka ja tässä osiossa tuli esiin monia asioita, jotka tulivat jo aikaisemmissa osioissa esille. Meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen politiikka, kun ajatellaan kuluttajia. Kaikki toimet, joihin ryhdytään turvallisuudessa tai oikaisumenettelmissä tai tiedotuksessa, niissä pitäisi lähteä siitä, että ymmärretään hyvin kuluttajia, millä, mitä kapasiteetteja heillä on, mitä taitoja heillä on, mitä vahvuuksia, mitä rajoituksia heillä on. Eli sen työn pohjalta jo tein Sanko pääosastossa. Me tarkattelimme kuluttajien taitoja erässä tutkimuksessa. Ja olen aika varma, että tässä salissa olevien ihmisten kyvykkyys on huomattavasti korkeampi kuin keskiverto kuluttajien osalta, joille me teemme tätä politiikkaa. Eli on tärkeää tehdä politiikkaa ajatellen erilaisia ihmisiä, ei pelkästään niitä, jotka ovat täällä salissa, ja pohjata politiikkaamme sille, että vankasti ymmärtämme, millaisia rajoituksia ja taitoja kuluttajillamme on. Ja näin voimme luoda kokonaisvaltaista politiikkaa, johon liittyy koulutusta, internettiä ja kuluttajien edustusta. Eli puheenjohtaja saa jälleen puheenjohtajan paikan. Uh, kiitoksia David, että olit täällä ja odottelemme yhteistyötä kanssasi uudessa roolissasi, koska varmasti haluat vaikuttaa tähän poliittisen analyysiin myöskin. No sitten viimeinen paneeli, ja ikävä kyllä meiltä aika aika loppua, eli puhujalista on nyt suljettu. Täällä on vielä pari puhujaa lopuksi, koska meidän täytyy päättää kokous puoli yhdeltä. Ja kiitän tulkkeja tästä ja sanoisin, että ehkä jos mahdollista, niin jos puhuisitte hiukan hitaammin, niin siitäkin olisi apua tulkeille. Mutta nyt esittelen sitten viimeisen paneelin vetäjän, joka erityisen tervetullut, eli Nathalie Homo-Bono, joka on Ranskan valtiovarainministeriön kilpailupolitiikan yksikön johtaja. Ja kilpailupolitiikka ja kuluttaja-asiat ovat jo tulleet esille tänään. Eli olette erityisen tervetullut. Eli saat puheenvuoron tähän viimeiseen osioon. Ole hyvä. President. Kiitoksia paljon herra puheenjohtaja. Minä pyrin nyt noudattamaan suositustanne. Pyrin keskus puhumaan tässä rauhallisesti. Tämä viimeinen paneelikeskustelu koskettaa erilaisia valitusjärjestelmiä ja lainsäädäntö toteuttamista. Näihin asioihin komissio Sandalil viittasi tänä aamuna. Kyseessä on vahvistaa sääntöjen toteuttamista Euroopan unionin alueella ja myöskin helpottaa kuluttajien pääsyä helppoihin valitusjärjestelmiin, kun näin on tarpeen. Liittyen siihen, mitä komissio jäsen sanoi tänä aamuna, tarkoitus ei ole nyt rakentaa täydellistä lainsäädäntörakennusta, joka tässä määrittelisi kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet. Tarkoitus on myöskin varmistaa, että että tätä lainsäädäntöä kunnioitetaan ja että kuluttajat voivat saada oikeutensa. Tämä on ollut oman johtamani pääosaston periaatteena ja tämä on luonnollisesti asia, joka on hyvin lähellä minun sydäntäni. Kyseessä on se, että kuluttajalainsäädäntö toteutetaan ja kunnioitetaan oikein. Esimerkkinä koko vuoden ajan noin 2500 asiantuntijaa tekee tarkistuksia. Puhun tässä luonnollisesti Ranskasta. Tarkastuksia siitä, että lainsäädäntöä kunnioitetaan ja tämä luo luottamusta kuluttajien keskuudessa – he uskovat, että pääsemme eteenpäin ja voimme luoda sellaiset sisämarkkinat, jotka me kaikki haluamme. Meillä on paljon tapoja varmistaa äh, lainsäädännön kunnioittaminen. Meillä on tarkastajia kansallista kansallisia toimijoita ja myöskin CPC-verkosto, kansainvälinen verkosto, jonka tarkoitus on valvoa lainsäädännön noudattamista mitä tulee tilanteisiin, jossa kuluttaja ostaa rajat ylittävästi palveluita tai tuotteita. Meillä on myöskin Sweep Days, joka keskittyy näihin kysymyksiin. Ja meillä on luonnollisesti muitakin eurooppalaisia kuluttajia suojatoimijoita, kuten pian tulemme kuulemaan. Meillä on myöskin ei-oikeudellisia kantelu- tai oikaisujärjestelmiä ja toimia. Te tiedätte, että monet tällaiset kanteen aiheet koskettavat hyvin pieniä rahasuomia, eikä kuluttaja halua aloittaa monimutkaista oikeusprosessia, jotta hän saisi oikeutensa turvatuksi, joten me tarvitsemme todellisia tehokkaita tapoja käyttää tällaisten ongelmien ja riitatilanteiden ratkaisua muilla tavoin kuin oikeudellisessa prosessissa. Me olemme keskustelleet tehokkaista tapo- tavoista, joita kuluttajilla on käytössään, jotta heidän valituksensa saataisiin kuuleville. Meillä on tässä kolme puhujaa, jotka tulevat käsittelemään näitä asioita. Euroopan parlamentin jäsen Rosa Tun, joka on IMKO-valiokunnan jäsen. Hän on ollut sisä sisämarkkinamietinnön esittelijänä vuonna 2006, mitä tulee verkkokauppa riitojen ratkaisuun. Sitten meillä on puheena Edith Appelmans, ECCn johtaja Belgiasta, ja hän tulee puhumaan kokemuksistaan eurooppalaisten kuluttajakeskusten suhteen. Ja sitten meillä on Henrik Oi, tanskalainen oikeusasiamies, joka on ollut roolissaan noin viitisen vuotta ja sitä ennen toiminut oikeusministeriössä ja uskon, että hän tulee puhumaan myöskin kokemuksistaan, mitä tulee oikeudellisten välineiden käyttämiseen nykyisin ja mahdollisista eri kontrolliviranomaisten välisestä yhteistyöstä, jotta voisimme toimia vielä tehokkaammin kuin nykyisin, joten annan hyvin nopeasti Roa Rosa Tunille puheenvuoron ja muistuttaisin puhujia siitä, että pyrin heitä nyt yhdistämään kaksi hankalasti yhdistettävissä olevaa asiaa. Toisaalta meidän ei pitäisi käyttää liikaa aikaa, joka meillä on käytettävissämme, joten pyydän teitä noudattamaan tätä kolmen minuutin rajaa ja toisaalta pyrkikää kuitenkin antamaan tulkeille mahdollisuus tulkata, joten älkää puhuko liian nopeasti, jos mahdollista. Kiitoksia. Rova Rosatun, olkaa hyvä. Um, we heard... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Me kuulimme tänään virkkeen, että kuluttajat eivät hae tätä oikaisu koska se ei kannata. Nyt sinä puhumaan Puolaa. I, i tak to wygląda. Ja jestem... Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että tämä asia on tullut esiin, koska tältä tilanne todella näyttää käytännössä. Kuluttajat ostavat jotain rajat ylittävästi, mutta harvat kuluttajat uskaltautuvat tähän, koska heillä on sellainen tunne, että kieli on eri ja säännöt voivat olla toisenlaiset, että heillä voi tulla vähän avuton tunne. Kaikilla meillä varmasti on kokemus tai tällaisesta tilanteesta, kun me parlamentin jäsenet esimerkiksi matkustamme, niin usein ostamme verkosta lippumme sitten, kun olemme lentokentällä, niin lento onkin peruttu. Meillä on hienoja sääntöjä kuluttajien oikeuksista, mutta meillä on kuitenkin siellä lentokentällä avuton olo, emme oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Silloin pitäisi pitää mielessä, mitä siellä asetuksessa sanotaan. Lentoyhtiöt kohtelevat meitä kaltoin ja antavat meidän käyttää sitten seuraavaksi niitä lentoja, jotka sopivat lentoyhtiölle paremmin kuin meillä. Kun pyrimme työstämään tätä verkkovälitteistä riidanratkaisua, niin tiedän, että konkreettiset askeleet, konkreettiset ratkaisut, jotka helpottaisivat tilannetta kansalaisten ja yritysten osalta, ovat sellaisia, että niiden pitäisi vaikuttaa koko sisämarkkinoihin. Tällaiset askeleet ja toimet myös rakentavat koko EUta, kun aina puhutaan enemmästä Euroopasta. Tällaiset askeleet juuri vahvistavat Eurooppaa. Samalla vahvistamme myös tunnetta siitä, että elämme Euroopassa ja voidaan tukea eurooppalaista identiteettiä. Siksi meidän on saatava aikaan ratkaisuja, jotka ovat yksinkertaisia, helposti ymmärrettävissä, avoimia – Kyse ei todella pitäisi olla meidän kunnianhimostamme, vaan meidän pitäisi todella vastata nyt kuluttajien odotuksiin. Siksi on niin, että kun minä työstän tätä verkkovälitteistä riidan ratkaisua, niin minun aivan johtoajatuksena on sen, että tämän järjestelmän pitää olla helposti käytettävissä, yksinkertaisesti ymmärrettävissä, ja että tämän foorumin tiedot on löydettävä helposti. Sieltä on saatava apua, mutta myös tietoa. Siksi on toimittava Eurooppa-portaalin kautta. Tiedon lähteiden pitää olla rajattuja. Meillä on lomake ja jälleen kerran tämän lomakkeen pitää olla ymmärrettävä ja selkeä ja on huolehdittava siitä, että kuluttajilla on joku, joka voi auttaa heitä tämän prosessin aikana. Päätän puheenvuoron ihan pian, mutta yksi erittäin tärkeä seikka on se, että yksittäiset ratkaisut maan sisäisille ja rajat ylittäville rajoille, niinkö, vai pitäisikö meillä olla yhteiset ratkaisut ja sitten sitten vasta jaotella eri osastoihin näitä. Pitääkö meidän nyt pakottaa yritykset selvittämään, mitä vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä on, vai pitäisikö tämän tiedon olla jo tässä foorumissa, joka koskee verkkovälitteistä riitojen ratkaisua. Tässä minulle tärkeitä sekä tällä hetkellä. Kiitos. Hola, Madame Appelmans. Trois minutes également. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä, kolme minuuttia myöskin. Kiitoksia. Kuten tiedätte, meillä on valtavasti työtä tehtävänä, mutta yritän nyt puhua vain kolmen minuutin ajan. Kuluttaja, joka on mukana rajat ylittävässä riidassa, voi ottaa yhteyttä oman maansa kuluttajatoimistaan kuluttajajärjestöön ja siellä analysoidaan valitus ja kun analyysi on valmis, otetaan yhteyttä toisen valtion kuluttajajärjestöön ja silloin yritetään löytää ratkaisu. Eli lyhyesti sanottuna tämä on, mitä me teemme. Eli nämä järjestöt luovat siltoja kuluttajien ja yritysten välille, ottaen huomioon eri kielet ja paikalliset käytänteet. Viime vuonna käsittelimme yli 30 000 valitusta ja 28 000 tietopyyntöä, eli 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2007, jolloin aloimme rekisteröidä näitä tapauksia. 40 prosenttia valituksista oli sellaisia, joihin löydettiin ystävällismielinen ratkaisu, ja 30 prosenttia piti lähettää eteenpäin viranomaisille. 46 prosentissa ei löytynyt ratkaisua. Ja jos myyjä kieltäytyy sopimasta riitaa, vaikka laki selkeästi toteaa, että hänen pitäisi, kuluttajärjestöt eivät voi tehdä mitään ja voivat vain ohjata kuluttajat eteenpäin. Mutta kaikissa maissa Kaikissa maissa vaihtoehtoisia riidan ratkaisumenettelyitä ei ole, mutta kokemuksen mukaan valtaosa kuluttajista ei halua lähteä tuomioistuimiin. Joukkokanteet auttaisivat kuluttajia joissain tapauksissa käynnistämään oikeusjutun, ja me myöskin tuemme komission ehdotusta direktiivejä, jotka liittyvät vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin. Ja me teemme läheistä yhteistyötä kansallisten viranomaisten ja tahojen kanssa. Ja näin ollen kuluttajia voidaan suojella paremmin ja markkinat toimivat tehokkaammin. Mutta verkostomme haluaa myöskin, että kansalliset viranomaiset harjoittavat parempaa valvontaa. Eli on hyvin selkeä, kuinka tärkeä rooli verkostollamme on. Olemme lähellä kuluttajia, kerromme hänelle hänen oikeuksistaan ja autamme häntä ratkaisemaan rajat ylittäviä riitoja. Me lisäämme luottamusta sisämarkkinoihin, joka on tärkeää, jotta markkinat toimisivat. Ja kun kaikki tapaukset rekisteröidään komission tietokantaan, eurooppalainen lainsäädäntö, lainsäätäjä näkee, missä tarvitaan parempia sääntöjä. Paljon kiitoksia. Seuraavana herra Ö. I think... Kiitoksia. Minä uskon, että meidän pitäisi saada kuva nyt taululle. Yritän palata edelliseen diaan. Hyvä. Nyt puhun valvonnasta. Kuluttajien luottamus on erittäin tärkeää, kuten komission jäsen totesi aamulla, mutta meidän täytyy myöskin selvittää mielessämme se, että elämä on liian helppoa niille yrityksille, jotka eivät kunnioita lakia. Suoraan sanottuna tämä ei ole reilua yrityksille, jotka ajattelevat mainettaan ja noudattavat sääntöjä. Se, mitä meidän Euroopan unionin tasolla pitäisi tehdä, on rajat ylittävän valvonnan vahvistaminen. Minä puhun nyt jonkin verran yhtenäisyyden puutteista lainsäädännössä ja harmonisaation tarpeista. Erät säännöt ovat myöskin vanhentuneita. jos tarkistelette tässä oikea puolta kuluttajalla, on paljon yksilöoikeuksia. Hän voi luottaa Rooman ykkössäädöstöön. Hän voi luottaa oman maansa lainsäädäntöön, mennä siellä tuomioistuimen eteen ja käyttää oikeudellisia prosesseja, mutta tämä on jotakin, mitä en ole vielä nähnyt. Täytyy sanoa, että oikeusasiantuntijatkin ovat pyrkineet kääntymään puoleen ja pyytäneet neuvoja. On hyvin vaativaa viedä kansainvälisiä yrityksiä omassa maassaan oikeuteen. Kuluttaja voi kuitenkin siirtyä kuluttaja-asiamiehen tai lehdistön puoleen. Se, mitä tapahtuu seuraavaksi, on se, että meillä on CPC-lainsäädäntöä. Se tarkoittaa sitä, että näissä tapauksissa täytyy käyttää sen maan lainsäädäntöä, jossa kauppa on tehty. Meillä ei ole tarpeeksi harmonisaatiota, mitä tulee korvauksiin. Näissä tilanteissa ei korvauksia voida vaatia. Meillä ei myöskään ole tarpeeksi harmonisaatiota niillä alueilla, joissa on erilaisia suojan tasoja. Ja tämän vuoksi on tehotonta pyrkiä myyntilainsäädäntöä toteuttamaan. Minulla on kaksi ehdotusta. Ensinnäkin harmonisointia tarvitaan enemmän, täydellistä harmonisaatiota. Meillä on kuluttajan oikeusdirektiivi, joka harmonisoi oikeuksia ja velvollisuuksia. Anteeksi, tarkoitin velvollisuuksia. Ja oikeuksia poisvetoihin, mutta me tarvitsemme myöskin toisenlaisia ratkaisuja tai sitten me voisimme lisätä direktiiviin lisäyksin, jonka mukaan tätä tilannetta pyrittäisiin harmonisoimaan. Voisi vielä palata taaksepäin. Hyvä. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Minä tein yhteenvedon joistakin asioista, jotka mielestäni pitäisi saada toteutettua, ja sen lisäksi, jota, jo, mainitsin, meillä pitäisi olla yhteisiä julkaisusäännöksiä, kun meillä on valvontaa. Nyt säännöt eivät ole tarpeeksi tehokkaita ja on hyvin vaikea puuttua sellaisten yritysten toimintaan, jotka eivät kunnioita sääntöjä enemmän harmonisointia. Sitä, että pakotamme yritykset kunnioittamaan – tietyn maan lainsäädäntö, Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten meillä on myöskin sellaisia sääntöjä, jotka ovat aivan vanhentuneita. Meillä on nyt ohje linjoja, joita laaditaan sosiaalisten verkostojen, esimerkiksi Facebookin suhteen. Ja jos tarkastelette tilannetta vuodelta 2002, määristelmä puhuu siitä, että lähetetään viestejä, mutta me emme oikeastaan enää lähetä sosiaalisiin verkostoihin viestejä, me saamme niistä viestejä. Jos me haluamme suodella kuluttajia. Me tarvitsemme sääntöjä, jotka ovat uudempia. 2000 vuotta sitten internet oli aivan toisenlainen. Ja tässäkin suhteessa meidän pitäisi olla tehokkaampi, mitä tulee valvontaan. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Aivan aluksi minulla on hiukan ikävä tieto. Jos me emme halua liikaa myöhästyä, en voi nyt antaa teille mahdollisuutta esittää kysymyksiä. Minun on pakko siis tehdä nopea yhteenveto näistä puheista ja lähteä sellaista toteamuksesta, että sisämarkkinat, jotka me pyrimme toteuttamaan vievät aikaa. Tämä on jokapäiväinen työ, johon parlamentti ja komissio ovat sitoutuneita ja paljon toimijoita on mukana tukemassa heitä. Meillä on direktiivisuunnitelmia, mitä tulee vaihtoehtoiseen riidan ratkaisuun tai esimerkiksi verkkoriitojen ratkaisuihin tai meillä on myöskin lainsäädännöllistä työtä. Tässä me kuulimme pyyntöjä vahvistaa kontrolliviranomaisten mahdollisuuksia toimia, jotta kuluttajien oikeuksia voitaisiin suojella. Meillä on myös yhteistyöverkostoja, eurooppalaisia kuluttajakeskuksia ja niiden verkosto, mutta voimme nyt pohtia sitä, kuinka hyvin kuluttajat tuntevat nämä kaikki erilaiset mahdollisuudet. Tässäkin on varmasti parantamisen varaa kaikilla osapuolilla. Paula, haluaisitko lisätä vielä sanasen? Malcolm. Nyt haluaisin vain kiittää Malcolmia ja kaikkia osallistujia, koska tänäinen keskustelu on osoittanut, kuinka työtä meillä vielä on tehtävänä kuluttaja-asioissa – komission jäsen Reding on kiinnittänyt tähän paljon huomiota. Ja meillähän on ikään kuin manifesto siitä, mitä haluamme tehdä. Komissio on vakavissaan kuluttajien etujen suojamisessa. Kuluttajat ovat hyvin keskeinen osa sisämarkkinoita. Kiitos. Good. Well, um, I... No niin, Haluaisin kiittää Oma Bonoa, David Mayer, François Lavary. He joutuivat jo lähtemään, mutta minulla on ollut ilo tehdä yhteistyötä näin monen paneelin vetäjän kanssa, jotka ovat hyvin kokeneita. Ja meillä oli erittäin kunnianhimoinen ohjelma tänään, ja erityisesti haluaisin kiittää tulkkeja heidän avustaan. Ja täällä oli niin paljon puhujoita, joten ehkä yritimme tehdä vähän liikaa liian lyhyessä ajassa. Mutta haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta ja on hienoa, että saa edimme kuuntelemaan monia puheenvuoroja, erityisesti monista kuluttajajärjestöistä. Ja varmaan minun nyt sitten valiokunnan nimissä ja kaikkien muidenkin valiokuntien nimissä haluaisin onnitella teitä nyt 50-vuotispäivän ansiosta. Monique kutsui minut hyvin hedelmälliseen aivoriiheen. Osa teistä oli siellä mukana ja keskustelimme kuluttajapolitiikan tulevaisuudesta. Ja nyt sitten mielenkiinnolla odottelemme sitä, miten tämä kuluttaja-agenda etenee. Ja meillä on päällekkäisiä toimintoja, meillä on teidän ajatuksiamme, olemme kuulleet uusia ajatuksia kuulemisessa. Meillä on mietintö, joka on tehty valiokunnassa, ja me tuemme tätä kuluttaja-agendaa. Ja sanoisin vielä, että tällä hetkellä me tarkastelemme kuluttajaohjelmaa ja siihen liittyvää talousarviota. Me totesimme jo, että tämä nyt ei oikein ole samalla tasolla kuin kuluttaja-agenda. Ja Dali ja Redenkin totesivat, että nämä kaksi seikkaa liitetään yhteen ihan budjetinkin vuoksi. Mutta Tästä mekin olemme aikaisemmin puhuneet. Eli nyt haluaisin vain kiittää komission henkilökuntaa, omaa tiimiämme, Joanna Bianca ja Panos ovat olleet hyvin aktiivisia, he ovat keränneet tietojanne ja lähettäkää meille edelleen ajatuksianne, koska tehän näette, että tämä työ on vielä kesken. Me emme täällä, eikä komissio esitellyt teille mitään lopullista agendaa ja on monia näkemyksiä, joita saimme nyt kuulla tänään. Ja korostaisin vielä, että asiat, jotka liittyvät kilpailuun ja kilpailupolitiikkaan, ovat entistä tärkeämpiä, erityisesti koska internetkauppa luo uusia haasteita. Ja oli hyvä, että Kröys, joka on myöskin mukana tässä projektissa, kun hän teki julkilausuman digitaalisesta kaupasta. Hän sanoi, että tämä on ala, jota pitää tarkastella tarkemmin. Joten kaiken kaikkiaan mielestäni meillä on valtavasti työtä vielä tehtävänä yhdessä, mutta toisaalta meillä on nyt foorumi, jossa on paljon kokemusta ja tietoa, ja minun valiokuntani tekee yhteistyötä kaikkien teidän ja komission kanssa, joten haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä, jotka ovat tässä olleet mukana. Eli nyt pyytäisin vielä, että aplodien kerran voisimme kiittää kaikkia puhujia ja hyvää ruokahalua ja hauskaa iltapäivän jatkoa. Ja kiitoksia ne, niille, jotka kuuntelevat meitä internetissä ja olet sitä kautta mukana myöskin tässä kokouksessa. Kiitos.